On est prêt On est prête Oui, vous êtes très bien accompagné. Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä tulemaan paikoillenne. On erittäin miellyttävä toivottaa teidät tervetulleeksi tähän erittäin tärkeään kuulemistilanteeseen, joka Euroopan parlamentin budjettivaliokunta järjestää. Se koskee PK-yritysten rahoitusta ja rahoituselinten äh, toimintaa niiden rinnalla. Edustaja Kardiassa Valduvialle ja Dan Nirjada, jotka ovat valmistelleet tämän kuulemistilaisuuden. täällä käymme keskustelua. Olen siitä varma näistä teemoista ja annan välittömästi puheenvuoron. Kumpi aloittaa? Mui, mui, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, kuten olette huomanneet, tämän kuulemistilaisuuden esityslista on hyvin tiivis ja olemme jo nyt myöhässä, joten meidän on pidettävä todella tiukasti puheenjohtajasta kiinni. On aivan selvää, että budjetti valiokunnassa usein olemme keskustelleet siitä, kuinka voisimme parantaa Euroopan budjetin vaikutusta paikallisella tasolla ja ympäristössämme ja kuinka voimme rahoittaa niitä hankkeita, joita pk-yritykset kehittävät meidän alueillamme. Kun puhuimme siitä, että järjestäisimme kuulemisen rahoitusvälineistä, kollegani kanssa päätettiin, että kollegani Riadin kanssa ajattelimme, että ehkä olisi hyvä keskittyä näihin uusiin rahoitusvälineisiin ja siihen, kuinka kansalliset kehityspankit voivat auttaa näiden pk-yritysten hankkeiden rahoituksessa. Tämä on tämänpäiväinen tavoitteemme. On oikein hienoa havaita, että meillä oli ensin vähän avoimempi esityslista ja halusimme antaa paljon aikaa keskustelulle, mutta sitä mukaan kun tapaamista järjestettiin, niin yhä useammat tahot ottivat yhteyttä ja halusivat osallistua. Tämähän on hyvä merkki, eli budjettivaliokunnassa järjestämme hyvin mielenkiintoisia tapahtumia. Haluaisin todella lämpimästi kiittää kaikkia osanottajia läsnäolosta ja annan puheenvuoron kollegalleni Nirjadille. Kiitos. Well, I'm not going to take up much. No, minä en myöskään aio täällä puhua pitkään, vaan olen täällä kuuntelemassa sitä, mitä te sanotte. Meidän olisi ajat sitten käydä koko tämä keskustelu koetaan huomioon se, että PK-yritykset ovat niin pitkälti etusijalla alueellisessa ja paikallisessa taloudessa, esimerkiksi Irlannissa ne vastaavat 70 prosenttia taloudesta. Siitä huolimatta suuri ongelma meillä on lainojen myöntämättömyys, eli ne ovat aivan kuristusotteessa. Ja siitä syystä mielelläni kuuntelen, mitä teillä on sanottua, ja kyllä meidän pitää varmasti aloittaa, kuten kollega totesi minä olen tässä äänä määrin teidän nimenne, vaikka aina valitan kaikille, että kukaan ei saa antaa minun nimeni. Edustaja Rubeli juuri totesi, että pyritään pitäytymään tietyissä aikarajoissa, jotta voidaan sitten lopuksi vastata kysymyksiin ja esittää niitä. Ensimmäinen puheenvuoro. Antoine Kero on seuraavana puhujana Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Kiitokset äh, kutsusta tulla tänne. Säätelypuitteisto rahoitusvälineissä on aihe, jota minun on tarkoitus esitellä nopeasti. Tämä puitteisto on nuori. Se on ensimmäinen eh, monivuotinen rahoituskehys MMF, jossa meillä on koko joukko erilaisia sääntöjä rahoitusvälineistä, jotka on kirjattu varainhoitoasetukseen eh, otsakkeeseen kahdeksan. Tämä on vielä kaikki oppimisprosessivaiheessa. Ja me saamme sitten eh, enemmän tietoa vuosittaisista raporteista sekä väli arvioinnista, joka tehdään siis MMFstä. Eli me keräämme tässä vasta ensimmäisen vuoden kokemuksia tästä kehyksestä. Eli tässä oppi, oppimisprosessissa keskityn enemmän varainhoitoasetukseen, joka keskittyy eu laajuisiin rahoitusvälineisiin. On tällaisia autonomisia lakeja, mutta me olemme saaneet myös aikaan hyvin paljon konvergenssia eri sääntöjen välillä jotka ovat siis EUn tasolla. Toki tällaista yhtenäisyyttä tarvitaan vielä enemmän. Nämä periaatteet, jotka ovat tämän säätelypuitteiston pohjalla, kaiken tärkeintä ovat nämä tuki, jolla, joka on kaikkein tärkein taloudellinen instrumentti me toimimme kentällä, jossa on jo muita toimijoita ja olemassa olevia sääntöjä. Joten meidän täytyy toimia markkinakäytäntöjen sääntöjen mukaan. Sen vuoksi me tarvitsemme joustavuutta. Ja sanoisin, että sääntelypuitteisto on oikeastaan syntynyt sopimuksesta, joka komissio on tehnyt, että se käyttää näitä välineitä, samoin kuin parlamentti ja neuvosto – ja että näillä uusilla tuilla on joustavuutta, mutta että niiltä vaaditaan kuitenkin vastuuta ja raportointia. Tämä joustavuus, sen tarkoitus on varmistaa yhteensopivuus markkinaehtojen kanssa. Meidän on mahdotonta tehdä uusia ehdotuksia MFFn eli emme kykene ollenkaan arvioimaan, mitkä, ää, mitä tapahtuu markkinoilla esimerkiksi koroille ja muulle. Eli me tarvitsemme joustavuutta mutta vastalahjaksi saa laajaa raportointia. Ja me teemme, jota me voisimme tehdä päätöksiä tästä joustavuudesta, me voimme myös lakkauttaa jonkin rahoitusvälineen, mikäli se ei toimi hyvin. No niin siis joustavuus ja tilivelvollisuus. Millä tavalla joustavuus saavutetaan? Sitä se saavutetaan sillä tavalla, että meillä on pohjalla varainhoitoasetuksessa 139 ja 140 artiklat. Mainitakseni näitä perussääntöjä vain varainhoitoasetuksessa on säännöt siitä, mitä tehdä, jos markkinoilla, markkinat kaatuvat, tai jos yritys ei ole toimiva. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että tämä on tavallaan lisänä eikä poista markkinoilta muita toimia. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä ei aiheuta myöskään markkinoiden vääristymistä ja että tällä on kerroinvaikutus, eli jos saat budjetista yhden euron, niin sillä pitää olla suurempi vaikutus kuin yksi euro ja säännöt, äh, jotka koskevat riskinhallintaa. Jokainen riski, jonka me otamme, on täysin äh, katettu budjettisitoumuksiin. Tämä on se suurin äh, ero rahoitusvälineiden ja esirin välillä. Eli me otamme vastuun. EUn budjetissa on 16 miljardia takuina ja sit, sillä tavalla vastuusta meillä on 50 prosenttia. Sitten on perussäännöt. Ja jokaisessa perusasetuksessa on yleismääräykset siitä, kuinka, raha, kuinka tätä välintä käytetään. Siinä ei mennä liian yksityiskohtiin, vaan se jätetään komissiolle ja tästä nimenomaan syntyy tätä joustoa. No miten sitten vastuu ja tilivelvollisuus taataan? Ensinnäkin näissä rahoitusvälineissä niissä niitä monitoroidaan tiettyjen indikaattoreiden kautta. Yksi niistä on tämä kerroin, se on helppo laskea. Sen lisäksi on tämä markkinatesti. Me, kun otamme käyttöön markkinavälineen, silloin me haluamme ensin selvittää, onko markkinoilla tarvetta, kysyntää Nämä indikaattorit sitten raportoidaan. Tässä on monia erilaisia keinoja, arviointeja ja niin edelleen, mutta kerran vuodessa on tehtävä vuosittainen raportointi, jossa on täysi luettelo parametreista, jotka on määritelty artiklassa 140 kohdassa 8 varainhoitoasetuksessa. Ja sitten on tämä ehdollisuus, liittyen toiminnan jatkuvuuteen. Ensimmäinen todellinen testi on väliarviointi, jolloin me esittelemme teille ja ehdotamme teille mahdollisia tarkistuksia näihin rahoitusvälineisiin. Me valitsemme sieltä ne, jotka toimivat paremmin kuin odotimme, ne, jotka toimivat sen mukaan, mitä odotimme, ja sitten ne, jotka ovat jääneet jälkijunaan. Ja silloin täytyy ryhtyä taloudellisiin toimenpiteisiin. Näitä välineitä voidaan käyttää, siis joko komissio voi käyttää niitä suoraan, mikä on poikkeus, taikka epäsuorasti niin, että annetaan täytäntöönpano muille osapuolille. Ja nämä on myös luetteloitu varainhoitoasetukseen. EIP, esimerkiksi ja sitten kansalliset kehityspankit ja muita kansallisia laitoksia. Ja tämän iltapäivän aikana varmasti tulemme kuulemaan vielä, että jokainen näistä toimilaitoksista, EIP tai kansalliset pankit, niillä on tällaisia komparatiivisia etuja. EIP ja investointirahasto, niillä on kaikkein suurin maantieteellinen kattavuus, kun sitten taas kansallisilla tukipankeilla on tietämystä paikan päältä. Ja ne ovat usein haluttuja kumppaneita. Ja yksi niistä haasteista, joka meillä vielä on tässä, kun me opettelemme näitä asioita, on se, millä tavalla me voimme saada nämä kaikki toimielimet toimimaan yhdessä. Koska nyt puhutaan myös PK-yrityksistä, niin selityksenä, että on nämä luotetut toimijat, jolle delegoidaan nämä tehtävät, mutta suurimman osan ajan investointirahasto PK-yrityksille joko investoi pääomaan tai takaa lainoja mutta suora edunsaaja ei ole tämä PK-yritys. Meillä on tässä lähinnä liikepankit tässä, mutta me olemme kehitelleet instrumentteja makrorahoitukselle, joten PK-yrityksille ei niiden ei tarvitse, niillä ei ole haittaa näistä EUn äh, hallinnollista säännöistä, koska ne saavat tukensa suoraan äh, yleisten markkinasäännösten ja käytäntöjen mukaan. Ja vielä johtopäätöksenä kaksi asiaa. Tämän puitteiston vahvuudet ja haasteet. Se, mitä me voimme sanoa, vaikkakin tämä on nyt vielä ihan nuori väline, on se, että me olemme saaneet aikaan tasapainoisen sääntöpaketin niin, että meillä on yhtäältä markkinoille sopivuus eh, sekä myös tämä vastuuvelvollisuus. Voisi sanoa, että me olemme onnistuneet tässä aika hyvin. Ei nyt niin, että me olisimme jotain erityisen hyviä tai näin, mutta osa tätä menestystä on myös kaikki se apu ja neuvo, mitä me olemme saaneet erityisesti Euroopan keskuspankilta ja investointipankilta ja kansallisilta kehityspankeilta. Ja sitä kautta olemme saaneet sitten aikaan tällaisen tasapainoisen sääntöpaketin. Ehkäpä teitä hämmästyttää, se tulee ehkäpä esille myös keskustelussa. Yksi näistä aikaisemmista haasteista ja valituksista oli avoimuus. Ja aikaisemmin oikeastaan avoimuudesta ei ollut sääntöjä. Nyt meillä on sääntöpaketti tästäkin ja informaatiota toimitetaan. Nyt me olemme nähneet haasteen siinä, kuinka me käytämme tätä informaatiota. Toinen vahvuus on myös se, on se, että kansal- julkiset rahoituslaitokset toteuttavat täytäntöönpanon. Ne ovat laitoksia, jotka tuntevat paikalliset markkinat ja että ne on myös todettu laillisiksi toimijoiksi. Ja tämä on myös vahvuus tälle paketille. Ja sitten vielä lopuksi, mitä haasteita meillä on. Olen puhunut nyt tästä puitteistosta ja kaikista muista haasteista. Mutta yksi suuri haaste on myös se, meidän täytyy olla tässä nöyriä, koska olemme vielä tässä oppimisprosessissa. Meidän täytyy myös parantaa meidän rahoitusasiantuntemustamme. Meillä on jo pikkuhiljaa enemmän ja enemmän asiantuntemusta tässä ja näissä monimutkaisissa välineissä. Mutta Yksi esteistä, mitä me näemme, on esimerkiksi näiden rahoitusvälineiden käytössä on se, millä tavalla tukia annetaan, mikä tukikulttuuri maassa on ollut. Tämä on hankalaa, mutta kyllä se ajan mittaan siirtyy siihen, että käytetään näitä rahoitusvälineitä. Ja vielä jos saan, tässä on myös oppimisprosessi käynnissä valvontapuolella, parlamentissa ja neuvostossa. Ja tähän minä yhdistän nimenomaan avoimuuden. Meillä on informaatio sen vuoksi, että te äh, laitoitte näihin äh, puitteistoihin kaikki ne parametrit, joista meidän tulee raportoida. Nyt meidän tehtävämme on katsoa, kuinka me tulkitsemme ja luemme tätä informaatiota. Ei ole kysymys ainoastaan siitä, että arvioimme tätä vipuvaikutusta ja äh, rahoitusvälineiden vaikutusta, ja mitenkä mitata, millä tavalla markkinat toimivat yhteydessä tähän rahoitusvälineeseen. Tämä vaatii nyt arviointia ja, ja tämä vaatii myös asiantuntijamusta, jota me pikkuhiljaa tässä keräämme. Toinen haaste hän on komissiolle, kun komissio esittelee lainsäädäntöä ja teille, kun te laaditte lainsäädäntöä, on se, että meidän pitää lisätä meidän kapasiteettiamme niin, että koke, kykenemme tunnistamaan eh, kaikki markkinoiden eh, epäonnistumiset. Mitkä ovat ne sektorit, eh, missä on näitä epäonnistumisia? Tästä ei ole mitään tieteellistä kaavaa. Täytyy seurata, arvioida, kuunnella, katsoa, mutta meidän täytyy tunnistaa ne sektorit, jossa meidän pitää katsoa, missä määrin tarvitaan pääomaa, millä ta- mitä kanavia käytetään, millä tavalla rahoitusvälinettä pitää kalibroida, mitenkään määritellä näitä rahoituskuiluja pk-yrityksille. Esimerkiksi pk-yritysten kohdalla ei todellakaan ollut helppoa mitata, johtuiko epäonnistuminen jakelupuolesta vai pankista vai kansallista toimielimistä vaiko kysyntäpuolesta. Joten meidän on investoitava tähän arviointiin niin, että me saamme tehtyä sen oikein ja että kykenemme sitten muotoilemaan rahoitusvälineet oikealla tavalla. Ja lopuksi meidän täytyy myös laajentaa jakelukanavia. Ei vain keksiä uusia kanavia, vaan ennen kaikkea äh, saada olemassa olevat kanavat tekemään yhteistyötä. Jos me haluamme tukea näillä rahoitusvälineillä pk-yrityksiä, meillä on EUn keskeisesti hallinnoidut välineet ja äh, ohjelmat. Ja vaikka olisimme saaneet näiden ohjelmien välille hyvää konvergenssia, siitä huolimatta on kuitenkin vielä eri Äh, asioita, jotka on huomioitava. Jaettu hallinto, meillä on rakennerahastot ja äh, PK-aloite ja sitten ESIR. Ja kun me haluamme yhdistää kaikki nämä ja tuet tukien antamisen, niin tämä on todella monimutkainen tehtävä. Ja yksi kriittinen tarve on myös tekninen tuki, jotta siis äh, kun tehdä näitä projekteja, ne tarvitsevat enemmän tukea ja meidän täytyykin investoida siihen. Kiitos. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Bien, merci, monsieur. Kiitoksia. Hyvää pääjohtaja tästä puitteistosta, sitten, että Nyt meillä on 10 minuuttia Kysymys aikaa. Edustaja Fernandes ensimmäisenä. Euh, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että olette järjestäneet tämän seminaarin ja kuulemisen täällä. Halusin myös kiittää puhujamme. Kysymyksenä on seuraava. Kaikkia rahoitusvälineitä käytetään tällä hetkellä. Meillä on rahoitusvälineitä esimerkiksi LIFE-ohjelmaan tai Luova Eurooppa-ohjelmaan. Kysymykseni on, jos ne kerran kaikki on käytössä, ovat käytössä, miksi syntyy viivästyksiä tiettyjen rahoitusvälineiden käyttöönotossa? Onko niin, että jäsenvaltiot hyödyntävät niitä estääkseen ikään kuin tällaisia etuoikeutettuja rahoituksen myöntökriteereitä. Toiseksi onko vipuvaikutus osa sitä, mikä on jo suunniteltu vai jääkö se tämän alkuperäisen suunnitelman ulkopuolelle? Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Muita kysy- kysyjiä? Je ne vais pas pouvoir vous départager. Qui commence ah, Contribution. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Niin, ehkä kysymys on enemmän siitä, millä tavalla asia suunnitellaan ja miten se voidaan hoitaa. Palaan koko ajan omaan maahan, mutta varmaankin tämä on eurooppalainen kysymys. Meillä ainakaan mitään kansallista kehityspankkijärjestelmää ei Irlannissa, <clears throat> mikä valtavasti vaikuttaa sitä, että kaikki PK-yritykset voisivat näitä varoja hakea. Millä tavalla me pääsemme tämän esteen yli? Miten mahdollistaa se ja nämä vaikeudet, joista puhuitte, ne ovat ikään kuin eri välineiden ominaisuuksia ja kaikkea, mitä ne tuovat mukanaan. Eli pk-yritys ei yhtään tiedä, mitä sen pitäisi tehdä ja hallintoviranomaisella pitäisi olla jonkunnäköistä apua varmistus siitä, että näitä asioita voidaan hakea ja että niitä ylipäätään mainostettaisiin, koska niistä ei tiedetä riittävästi. Sí, muchas gracias. Bueno. Kiitoksia. Kuulimme tämän ensimmäisen esityksen aikana, että tässä on jotakin yhteen, yhteisiä linjoja Esirin kanssa, eli kuinka tieto välitetään hallintaviranomaiselle alueille ja paikallisella tasolla ja kuinka PK-yritykset saavat tästä tiedon, kun rahoitusvälineistä keskusteltiin, pelkäsimme sitä, että ei olisi tällaista kapasiteettia ja kokemusta, jota tarvitaan rahoitusvälineiden käyttöön. Täällä edustaja Kiro sanoi, että komissio on nyt arvioinut rahoituspuitteiden väliarviointia Tietenkin on myös työstetty samanaikaisesti varanhoitoasetusta. En tiedä, onko tämä kysymys, johon tällä hetkellä voidaan vastata, mutta mihin suuntaan komissio on nyt menossa, mitä se työstää niin, että päästäisiin eroon niistä ongelmista, joita tällä hetkellä on rahoitusvälineiden hallinnassa. Voisitteko antaa yksityiskohtia niistä, jotka eivät toimi erityisen hyvin? Mitä ongelmia siellä on havaittu? Mihin pyritään, mihin, mitä pyritään tekemään, jotta tulevaisuudessa nämä rahoitusvälineet toimisivat? Moi, je veux bien poser une question. Est-ce que vous avez le Niin, esittäisin mielen kysymyksikin. Oletteko sitä mieltä, että sääntö, sääntelykehys on riittävän joustava, että se mahdollistaa nopean väliin tulon ja tehokkaan sellaisen? Euroopan. Euroopalla on kokonainen arsenaali erilaisia säännöksiä, ehtoja, joita pitää noudattaa, joita esitetään yrityksille. Oletteko sitä mieltä, rakkerumysu, että nämä välineet mukautuvat hyvin nopeaan välintuloon? Jos muita kysymyksiä ei ole, niin näin puheenvuoron saa jälleen rakkerumysu. Euh, euh, Voisin aloittaa tästä viimeisestä kysymystä. Comme j'expliquais avant, nous avons suffisamment de flexibilité. Kuten alussa sanoin, meillä on kyllä riittävästi joustavuutta sääntelypuitteissa. Jos nyt aloitetaan testamaan uutta rahoitusvälinettä, riittää, että ohjelmassa tällainen mahdollisuus on säädetty ja suuremmassa osassa ohjelmia, jo, jo, joita tämä koskee, siis infrastruktuuriinnovoinnit, pekoyritykset ja energiatehokkuus, niin tämä mahdollisuus on kyllä mukana. Niin tässä tapauksessa ei ole tarvetta muuttaa sääntöjä eikä oikeusperustaa, se onnistuu kyllä. Meillä on ensimmäisenä sääntönä se, että on tehtävä ennakkoarviointi. Voimme yksinkertaistaa kiireellisissä tilanteissa varsin paljon tätä ennakkoarviota, mutta jonkinlainen analyysi on tehtävä, jotta voidaan arvioida, minkä tyyppisiä toimia tarvitaan. Mutta tästä syystä sanoin päätelmissäni, että kaiken kaikkiaan meillä on hyvä tasapaino. Työtä on vielä tehtävänä. Vähän hienosäätöä vielä tarvitaan. Erityisesti on tärkeää erottaa toisistaan nämä eri putket ikään kuin, joihin ehdotamme rahoitusta, erityisesti rakennerahastot ja eurooppalaiset ohjelmat. Sitten edustaja Fernandesin kysymykseen koskien viivästyksiä käyttöönotossa olemme havainneet, että nämä välineet, jotka ovat onnistuneet hyvin, ovat ihan hyvin alkaneet ilman viivästyksiä. Horisontti 2020 ja Kosme esimerkiksi ovat esimerkkejä tästä. Nämä, nämä olivat yli, uusia välineitä, ne edellyttävät pidempää valmistelua. Tämä oikeastaan koske sääntöjä, vaan, vaan ainoastaan hankkeiden teknisyyttä. Silloin kun on luettava aivan alusta uusi väline, on analysoitava markkinoita ja pohdittava ovat, pyytävätkö rahoituslaitokset tällaista tai tarvitaanko ikään kuin valistusta kysynnän herättämiseksi. On totta, että rakennerahastoissa kaiken, kaiken, tämä ei koske ainoastaan rahoitusvälineitä, vaan kaiken kaiken ra- rakennerahastojen käyttöä. Kaiken kaikkiaan olemme jäljessä aikataulustamme, mutta tämä on aivan kautta linjan. Tämä ei liity erityisesti rahoitusvälineisiin. Rahoitusvälineiden osalta regiopääosasto on pyrkinyt edistämään niiden käyttämään, käyttöä kaksinkertaistamaan rahoitusvälineiden käyttöä operatiivisten ohjelmien mukaan paperilla tavoitteet on mahdollisesti saavutettu ja käyttöönottovaiheessa tämä sitten näemme. Olemme havainneet, että monet hallinnointiviranomaiset aloittavat rahoitusvälineitä kauden lopussa, eli nyt ollaan vielä vähän eh, olemassa olevien rahoitusvälineiden kanssa tekemässä työtä ja ennen kuin, eh, todella ennen kuin aloitetaan uusia. Viipuvaikutuksesta esititte kysymyksen. On totta, että tähän mennessä ja niin kuin tekin tulette kesäkuussa näkemään, kun annamme viime vuoden rahoituskertomuksen, niin, niin rahoitusvälineet kyllä teke, tuottavat tuloksia globaalisti ja e, ajatellaan niitä vipuvaikutuksia ja joskus on menty tavoitteiden ylikin. Tiedon saatavuudesta pk-yrityksille erityisesti tässä meidän on odotettava taas kaksi tasoa. Hallinnointiviranomaisten osalta on selvää, että Teknistä tukea ja apua on vielä tarjottava rahoitusvälineiden käyttämiseksi. MFFn eh, ja tämän asetuksen sääntöjä on yksinkertaistettu verrattuna viimeiseen CPR, joten vaikutus PK-yrityksille on se, että PK-yritysten ei tarvitse hakea suoraan EU-tukea, jos PK-yritys hakee pääomaa vahvistaakseen omaa pääomaansa, ne voivat ottaa yhteyttä investointirahastoon tai muun tyyppisiin tällaisiin välineisiin Lontoossa, Irlannissa tai, maa, tai muualla Euroopassa – Eivätkä he voi tietää, onko, ovatko nämä rahastot EUn tukio, tukemia, eikä se niitä oikeastaan kiinnostakaan, vaan niille on tär- tärkeää on se, että me olemme täällä hyvin aktiivisia ja tuemme näitä riskipääoman rahastoja. Ja näin, näin niillä on riittävästi varoja, jotta ne voivat tukea tätä kysyntää. Sama, tapaa, sama, sama pätee velkaan, jos lainaa tarvitaan, ne yritykset voivat kääntyä perinteisten pankkien tai muiden pankkien puoleen. Ei ne tässäkään yhteydessä hae EU-tukea, vaan ne hakevat lainaa ja joskus on pk-yrityksillä on heikkouksia, eivätkä ne saa normaalissa olosuhteissa lainaa ja tässä EU-rahoitusvälineet voivat auttaa pankkia antamaan, lain, antamaan lainoitusta ja EU voi tässä yhteydessä tarjota riskin jakamista tai takuita tai muuta. Rahoituksen välittäjät, siis pankit, ovat varsin tietoisia siitä ja ne ovat hyvin selvillä näistä mahdollisuudesta. Ei, EIPn ja EIFn ja muiden instituutioiden kanssa me korostamme näiden välineiden markkinointia Meillä on aina tapahtumia, joita järjestetään. Haasteenhan on se, että, että, että mennään jäsenvaltioihin, jossa rahoitusteollisuus ei ole niin kehittynyt. Ja tämä on globaali haaste ei edes oikeastaan vain sääntöjä koskeva haaste, koska meillä pitää olla yhtenäiset kilpailuolosuhteet sääntöjen puolelta, mutta on totta, että, että jotta Jotta voidaan levittää rahoitusvälineen käyttöä, niin meidän on vielä tehtävä työtä täytäntöpanon puolella sekä hallintoviranomaisten että, että sitten näiden rahoitusväliteen kohdalla. Viisi, kuusi jäsenvaltiota ovat tässä kyllä erittäin hyvin kokeneita ja käyttävät näitä välineitä hienosti, mutta muiden osalta on tehtävä vielä työtä. Gardia Saval, te kysyitte siitä, mitä, mitä, ole, mitä on työn alla varanhoitoasetuksen tarkastelussa. Komissio tekee pian ehdotuksen. Meillä oli tästä yhteinen kokouskin rahoitusvälineiden osalta. Äh, kyseessä ovat yksinkertaistamiset, jotka ovat samoilla linjoilla kuin esimerkiksi raportointivaatimukset. Meillä on esimerkiksi seitsemän vuoden vaatimukset pitää säilyttää tiedot. Toisaalta viisi vuotta on ollut voimassa. Ehkä näitä voidaan, nämä voidaan tehdä samankaltaisiksi niin, että rahoitusvälineet ovat houkuttelevampia. Sitten välineet, jotka ovat aikataulua edessä tai jäljessä, teemme tähän ehdotuksia. Emme tarvitse juurikaan sääntömuutoksia. Ja jos niitä tarvitaan, niin ehdotan tämän omnibusin, niin sitähän olet, siitä olette kuulleetkin, sillä sopeutetaan perussäädöstä perusteellisemmin olemme tutkineet sitä mahdollisuutta, että jos haluamme, että hallintoviranomainen käyttää sääntöjä niin, että voidaan vielä eh, lisää panos antaa rahoitusvälineeseen, se on mahdollista teoriassa, koska tällainen mahdollisuus oli CPRC perussäädöksessä, mutta käytännössä teknisesti se ei ole vielä kovin konkreettista. Meidän on siis rakennettava tämä silta konkreettisemmaksi ja sitä olemme nyt työstämässä. Kiitoksia. Donc le Kiitoksia. Näin olen on käyty päätökseen tämä ensimmäinen osio. Nyt meillä on sääntelykehys ja nyt sitten kuuleminen etenee kahdessa osassa. Ensinnäkin rahoitusvälineet, eh, joita hallinnoidaan yhdessä ja toiseksi käsitellään sitten keskitetysti hallinnoidut rahoitusvälineet. Ensimmäinen osio jakautuu kahteen. Meillä on kaksi puhujaa, molemmilla aikana 15 minuuttia. Ensimmäisen puheenvuoron saa Patricia Volinska Bartkiewicz. Anteeksi, jos äänsin nimen väärin. Hän vastaa Puolan kehityspankin yhdestä osasta. Olkaa hyvä. Thank you for having this very... Kiitoksia siitä, että käymme tätä erittäin mielenkiintoista keskustelua. Ensinnäkin me olemme BGK, eli kansallinen kehitysmukki puolesta, perustettu vuonna 1924. Sataprosenttisesti valtioomisteinen pankki. Se noudattaa kansainvälisiä säännöksiä sitä valvoo kansainvälinen rahoitusvalvontaviranomainen. Me olemme mukana myös aiemmassa ohjelmointikaudessa 2007-2013 toiminnassa, jos katsotaan nopeasti sitä, mitä kohesiopolitiikkaa silloin merkitsi Puolassa, voidaan mainita, että maamme hallinnollinen järjestelmä on jakautunut keskushallintoviranomaisiin ja vahvan alueellisen itsehallintoon. Ja nämä siis hallinnoivat rakennerahastoja. Aiemmassa monivuotisessa rahoituskehyksessä Meillä oli paljon rakenrahoitusvaroja kohesiopolitiikassa, mutta alle yksi prosentti kokonaisuudesta suunnattiin rahoitusvälineisiin, välineisiin, joiden, tavalla oli tukea, joiden tarkoituksena oli tukea pk-yrityksiä, ympäristöä ja sosiaalitaloutta pilottihankkeena. Olimme mukana useassa eri roolissa – tässä suhteessa, mutta on tärkeää myös mainita, että että suuri osa näistä rahoitusvälineistä oli alueellisesti toimivissa ohjelmissa. 16 aluetta, 16 itsehallintoaluetta maassamme siis on kyseessä. BGKlla on ollut erilaisia rooleja tässä integraatioprosessissa. Aluksi olimme maksupuolella, hoidimme maksujen välitykset kaikissa paitsi maatalousrahastossa. Olemme toimineet myöskin välikätenä äh, kaupunkihankkeissa. Ja olemme olleet Jessica tässä mukana. Ja lisäksi hoidamme kuutta muuta aluetta Jeremy-ohjelman puitteissa. Itä-Puolan operatiivinen ohjelmakehitys on ollut meidän hoidettavanamme. Olemme myös täytäntöön panneet pilottihanketta sosiaalitalouden rahoittamiseksi ESFltä. Kyseessä oli pilottihanke, joka on ollut todellinen menestystarina. Tällä erittäin vaikealla toimialalla. Ja myöhemmin sitten ryhdyimme hallinnoimaan takuurahastoa keskushallinnolle. Täytetön panimme myös teknologista luottorahastoa, joka oli osa tätä hybridijärjestelyä. Aivan kuten uusi asetus tämänkaltaiset interventiot mainitsee. No mitä sitten olemme saaneet oppia rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta edellisellä kaudella. Ensinnäkin haluan erityisesti painottaa sitä, että olemme päässeet yksimielisyyteen siitä, että rahoitusvälineet voivat tuoda suuria etuja. Alusta lähtien se ei suinkaan ollut itsestäänselvyys. Mutta niiden kiertoluonteesta johtuen niiden avulla voidaan hoitaa hankkeet paljon paremmin ja paljon useammat yrittäjät saavat tukea. Lisäksi vipuvaikutus on huomattava. Yksityinen puoli saadaan myöskin tuotua mukaan ja meillä on mahdollisuus esittää uusia mahdollisuuksia markkinoiden puutteiden tukkimiseksi. Olemme jossain määrin luoneet myös ja pyrkineet luomaan mutta kuuden alueen varojen hallinnoijana tämä Jeremy-aloite on ollut erinomainen menestys. Siitä syystä, että olemme kyenneet luomaan joustavan järjestelmän, joka toimii. Olemme myös luoneet vipuvaikutuksen sen suhteen, että olemme ryhtyneet myöskin täytäntöönpanemaan kolmatta tällaista kiertojärjestelyä ja kannattaa mainita, että ensimmäisen, ensimmäisen vaiheeseen päästiin vuoden 2014 lopussa. Juridinen puitteisto on ollut aivan äh, yksinkertainen tässä suhteessa, mutta sitä on täytetty monilla ohjenuorilla. Ja mainitsen tämän myös myöhemmin, mutta kannattaa kannattaa mainita se, että olimme ja olemme edelleen, koska prosessi ei ole suinkaan vielä päättynyt, olemme edelleen oppimassa. Se, mitä olemme oppineet, on tärkeää, että me muuta sitä tai menetä sitä. Sillä olemme kyenneet luomaan järjestelmän ja tarvitsemme meidän tarvitsee kehittää tätä järjestelmää lisää eikä oppia sääntöjä uudelleen alusta alkaen. To mention that there are positive sides of the implementing process from the uh, former president. Ja sitten kun tarkastellaan tätä edellistä tilannetta, niin myönteistä on se, että meillä on muutama selkeä asetus, jotka antavat jäsenvaltiolle harkintavaltaa rahoitusvälineiden suunnittelemiseksi niin, että ne vastaavat markkinoiden tarvetta. Niitä voidaan näin myös mukauttaa alueelliseen potentiaalinen kohesiopolitiikka ja rakennerahastot hyvin pitkälti ovat paikallisia ja alueellisia suuntaukseltaan. Näin ollen järjestelmän täytyy nimenomaan tukkia ne puutteet, joita markkinoilla on, jotka ovat kaikkein lähinnä pk-yrityksiä. Varsinkin kun puhutaan joustavuudesta, kannattaa mainita, että Tuo oppimisprosessi oli hyödyksi. Nämä suuntaviivat julkaistiin ennen kuin täytäntöönpano alkoi, mutta paljonkaan ohjetta ei, ohjeita ei annettu. Hyvä oli silloin, kun nämä ohjeet selvensivät sääntöjä, eivätkä ottaneet käyttöön uusia. Haluaisin myös painottaa sitä, että meillä oli ja meillä edelleen on erittäin vahva tietojakokulttuuri rahoituspuolen toimijoiden kanssa ja tietysti pk-yritysjärjestöjen, komission ja jäsenvaltion viranomaisten, kuten myöskin toimielinten välillä. Kaikki ovat mukana varojen myöntämisessä. Mutta mikä sitten ei toimi niin hyvin, on se, että uudessa täytäntöön pantiin myös liian monimutkaisia ja ennalta määrääviä ohjeita. Hyvin monet tarkastukset, jotka pyrkivät löytämään teknisiä näkökohtia tai niin tärkeitä. Ei sääntöjä voi vaihtaa kesken peliä. Ja kansainvälistä puolta kannattaa todella korostaa. Näin ei voida tehdä, koska muuten kukaan ei tiedä, mitä tulee odottaa. Ja loppujen lopuksi tuo vaikutus ei ole niin tervetullut. No sitten Hyvä ei myöskään ollut se, että suunnittelimme tämän järjestelmän ylhäältä alaspäin. Se ei ole hyvä näille edunsaajille ja välikäsille, että näin toimitaan. Sitten haasteet. Ensinnäkin Usein sanotaan, että täydellisyyttä ei saavuttaa silloin, kun ei ole mitään lisättävää, vaan silloin, kun ei ole enää mitään pois otettavaa. Olen aivan samaa mieltä tässä. Mikä haaste meillä on? Meidän tulee nimenomaan pitäytyä määrää, joissa on annettu ohjelmointikauden täytäntöönpanoksi. Edelleenkin on jonkun verran epävarmuutta juridisessa puitteistossa ja monet säännökset ovat jo CPRssä. Ja tämä onkin se kysymys, että mistä täytyy keskustella tänään ja myöhemmin. Julkiset hankinnat, julkisia hankintoja koskevat säännöt. Esimerkiksi kun valitaan kohteita. Toiminta ei ole mitenkään erityisen joustavaa, että voitaisiin päästä tähän lopputulokseen. Sen täytyy kuitenkin mukautua markkinoiden tarpeisiin. Mikä sitten on erona aiemman puitteiston kanssa verrattuna, on se, että meillä oli erittäin yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa oli erittäin vähän näitä säännöksiä. Ja nyt meillä on nyt jo 11 eri ohjetta. Tärkeää oli se tietysti, että meillä on ollut mahdollisuus luoda omat markkinat. Ja nyt kuitenkaan säännökset eivät useinkaan ole yhdenmukaisia luonnonjärjestelmämme kanssa. Meidän täytyy oppia optimoimaan järjestelmä. Se on aivan selvää. Mutta tuleeko meidän, pitääkö meidän tuhota se, mitä olemme oppineet? Joustavuus on todella suuri haaste. Kaikki voidaan hoitaa panematta uusia sääntöjä, mutta jonkun verran harkintavaltaa pitäisi olla sen suhteen, että voidaan paremmin vastata markkinoiden vaateisiin. Ja että nämä välikäsikumppanit voisivat toimia – hyvin, varsinkin jos haluamme toimia kunnolla. Meidän täytyy tähän haasteeseen vastata. Konsepolitiikan operatiivisissa ohjelmissa tämänhetkisessä ohjelmointikaudessa meillä on edelleen noin 4 miljardia euroa, neljä kertaa enemmän kuin aiemmassa rahoituskehyksessä. Haluamme olla läsnä ja haluamme luoda ja saada mahdollisuuden luoda mukautettu järjestelmä eri aloillamme. Ja loppujen lopuksi Haluamme sitä, että emme tarvitse mitään aivan yksityiskohtaisia suuntaviivoja, haluamme saada jonkun yhteisen pohjan tälle, mutta ei niin, että samat säännöt koskevat tätä kuin tukia. Esimerkiksi tämä vain yksi esimerkki. Jos meidän täytyy esittää laskutelen avulla osoitetaan, että lopullinen edunsaaja täytäntöönpani hanketta edellisen tavoitteen mukaisesti tuissa. Niin tämä ei vastaa sitä, mitä markkinoilla on luotu viimeisen 15 vuoden ajan. Ja näin se ei ole mikään yhteinen sääntö markkinoilla. Miksi sitten niitä tulisi täytäntöönpana EU-varoissa? Euroastossa, anteeksi. Ja toiseksi, hallinnollinen taakka, siihen pitäisi puuttua niin, että ei täytäntöpantaisi niin, niin jäykkiä säännöksiä. Erilaiset arviot, eksantearviot, kun hallintoviranomaisten täytyy osoittaa jälkikäteisarvionsa operatiivista ohjelmista, rahoitusvälineistä ja takuista. Kolmas eh, jälkikäteisarviointi riskinarvioinniksi, niin se on mielestäni liikaa. Ja ne, ei saa, ne eivät saa olla samankaltaisia keskenään. Meidän tulee siis pohtia sitä, millä tavalla tätä prosessia voidaan yksinkertaistaa niin, ettei asetetaan lisää hallinnollista taakkaa kenenkään harteille enemmän kuin tällä hetkellä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Uskon, että tämä keskustelun lopputulokset ja myöhemmät kertomukset sitten voivat olla hyödyksi, kun näitä rahoitusvälineitä täytäntöön pannaan. Kiitoksia. Simenam. Merci pour, euh, pour ces précisions et les souhaits que vous avez... Kiitoksia, kiitoksia näistä täsmennyksistä ja näistä yksinkertaistamistoiveista, että vältettäisiin liiallinen, liiallinen byrokraattinen taakka. Seuraavana puheenvuoro Alexander Bartelille. Hän, vasta, hän edustaa ZDH ja johtaa ehdottaa työryhmää, joka käsittelee pk-yritysten rahoitusta. Olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kiitokset, että sain mahdollisuuden tulla tänne puhumaan teidän kanssanne hyvin tärkeästä aiheesta, nimittäin äh, PK-yritysten rahoitusta. Meidän näkökulmastamme saksalaisten käsityöläisten äh, puolelta kerron, tässä on kysymys äh, noin yhdestä miljoonasta yritystä, jolla on noin viisi miljoonaa työntekijästä. Eli jokaisessa yrityksessä on keskimäärin yksi, äh, viisi työntekijää. Yrittäjistä 80 prosenttia ovat äh, käsityöläisiä ja niillä on äh, vähemmän kuin miljoona äh, liikevaihtona. Täällä viitattiin jo siihen, että yritykset eivät vaadi mitään äh, rahoitusvälineitä, vaan lainoja. Ja tämä koskee myös meitä. Ja yritysrahoituksen äh, päävälittäjä ylipäätään PK-yrityksille ovat luottolaitokset ja Saksassa onneksi meillä on hyvin laaja ja eriytetty järjestelmä paikallisia pankkeja, kuten esimerkiksi säästöpankit, osuuspankit. yli 80, ne hoitavat yli 85 prosenttia kaikista yrityksen, yritysten rahoittamisesta. Ja sitten Euroopan unionin kehittämättä rahoitus välineet ovat myös toki käytössä. Mutta nämä rahoituslaitokset, luottolaitokset eivät enää ehkäpä välttämättä kykene täyttämään täysin tehtävänsä ja nämä rahoitusvälineetkin ovat hieman haparoivia. Me näemme tässä suor, suuria vaaroja, joka vaarantaa rahoitusta, nimenomaan luottolaitosten, pk-yritysten rahoittamista ja nämä uudet äh, rahoitusvälineet voivat vain osittain kattaa tämän aukon. Äh, tässä tärkeänä sanana voisin sanoa PK korjausfaktori. Kiittäisin parlamenttia siitä, että edellisissä neuvotteluissa te puhuitte tämän korjauskertoimen käyttöön ottamisesta. Me sanoimme silloin, että se on ihan välttämätön edellytys sillä, että luottoja saadaan myös PK-yrityksille huolimatta Basel kolmosesta. Me olemme jo kokeneet, että oli erittäin hyvä, että te vaaditte tämän korjauskertoimen käyttöön jättämistä ainakin nyt kahden vuoden koeaikana – ja me haluaisimme mielellämme nyt esittääkin, että olisi järkevää ja välttämätöntä valvoa tätä välinettä, tätä korjauskerrointa, eikä niin, että joka toinen vuosi muutetaan jotakin sen vuoksi, että myös pk-yritykset tarvitsevat pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta mitä muuta me tarvitsemme tai mitä me emme tarvitse tai mitä meidän luottolaitoksemme eivät tarvitse, ovat nämä ö, tilastolliset vaatimukset, ö, joita ö, Euroopan keskuspankki vaatii luottojen yhteydessä. Tässä haluaisin kiittää myös Euroopan parlamenttia sydämellisesti siitä, että te järjestitte epävirallisen kuulemisen, jossa käsiteltiin erilaisten toimenpiteiden järkevyyttä pienissä luotoissa. Koska tällä hetkellä vaaditaan todella paljon yksityiskohtaisia tietoja. Ja tätä vaaditaan sitten myös meidän pieniltä pankeiltamme, jotka pk-yrityksiä rahoittavat, ja tämä on valtava hallinnollinen kuormitus. Siteeraan, mitä edustaja Karas sanoi oma aloite mietinnössään. Eriytetty rahoitussektori, jossa pankit tarjoavat erilaisia välineitä niin, että PK-yritysten päivittäinen lainatarve voidaan kattaa. Ja nimenomaan tämä on se, mitä meidän yritysrakenteemme ja käsityöläisemme tarvitsevat. Eli me tarvitsemme nimenomaan luottoja. Ja meillähän on Saksassa myös niin kutsuttu tällainen eh, oma apusektori, eli eh, ammattiyhdistysliikkeiden pankit. Sen lisäksi eh, tarvitaan erilaisia tukiohjelmia, jotka eivät kilpaile keskenään. Esimerkiksi esiristä puhutaan, EIPn, Alankomaiden pankki antoi lainoja äh, Alankomaissa esirin kautta ja voisi kysyä, eikö meillä Saksassakin voisi olla tällaista. Mutta onko meillä tarvetta tällaiseen? Mutta me puhumme EFstä, jolla on hieman eri ehdot ja tarjonta. Sen vuoksi meistä olisi parempi että meillä olisi rajat ylittävää eurooppalaista koordinointia siitä, mikä toimielin, mikä pankki, kuka tarjoaa tätä apua, rahaa ja tukea. Kiitos. Merci, monsieur, pour... Euh, Kiitoksia tästä näkemyksestä pk-yritysten näkövinkkelistä. Totesit aivan oikein, että se mitä pk-yritykset tarvitsevat kehittyäkseen – niin se ei ole mitään välineitä, vaan luottoa, varoja. Ja mikäli vain mahdollista, joustavat ja kevyet ehdot eikä mitään indikaattoria ja tilastotulvaa. Nyt haluaisin kääntyä kahden vastuuhenkilömme puoleen. Onko teillä kysymyksiä esitettävänä? Edustaja Gardia Zaval niin Riada? Thank you, Chair. Well, I have a question and maybe a, a, a... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys, ehkäpä kommentti ja kysymyskin edustaja Valentiska Barkievicille. En oikein pysynyt miltei perässä, kun puhuitte mitä, siitä, mitä olette oppineet vuosista 2007-2013 2007-2014. Voisitteko kertoa siitä hiukan? Sillä vaikuttaa siltä, että nämä myönteiset ja kielteiset asiat ovat aika sama asia. Yhtäältä oli toisaalta näin, mutta toisaalta oli sitten samat asiat näin. Ehkä en kiinnittänyt riittävästi huomiota tähän, tai ehkäpä voisitte selventää sitä hiukan. Mitä meidän tulisi tästä oppia? Ovatko nämä konkreettisia esimerkkejä? eri hankkeista, vai miksi pidätte juuri näitä näin ristiriitaisena? Toinen kysymys. Jos ymmärsin oikein sen, mitä sanoitte, kuten puheenjohtaja sanoi, sääntö yksinkertaistaminen siinä suhteessa oli samaa mieltä. Mutta minulla on näkemys siitä, että kun painotetaan jälkikäteispuolta, olitte hiukan turhautunut siitä – Ja siitä on itse asiassa tuossa tärkeämpää eikä vähemmän tärkeää. Enkä puhu tietysti kaikkien poliittisten ryhmien nimissä täällä. Saattaa olla, että tässä suhteessa ollaan vähän eri mieltä. Mutta yleisesti ottaen tämä on se suunta, johon ollaan menossa. Me haluamme tietää etukäteen, mihin veromaksajien rahat laitetaan niin, että kaikki toimii. Ehkäpä jonkun verran selvennystä myös tästä. Tätähän me juuri tarvitsemme meidän täytyy saada aikaiseksi erittäin tehokas yksinkertaisesti työjärjestelmä. Kiitos. Merci, Monsieur Olbricht. Sitten edustaja Olbricht. Kiitoksia puheenjohtaja. MFFn uudelleen tarkastelukeskustelussa on tärkeä asia, jonka komissio tänään mainitsi, että tämä pitäisi ratkaista MFF-tarkastelun aikana. Tähän olemme tuttu tottuneet. Mikäs tässä nyt meillä on selkeä esitys? Olen aivan Sarvamankalassa samoilla linjoilla. Tässä oli huomioita asioita, asioista, jotka eivät suju hyvin. Olemme kohta MFFn puolivälissä ja kysymys kuuluu, voimmeko tehdä muutoksia nyt? Voimmeko muuttaa ohjelinjoja seuraavan MFFn vai jo välittömästi? Jos meillä on liikaa ohjeita, jos ne tulevat myöhään, ja ne, ovat, ne toistuvat. Ja sitten tämä ex ante ehto, joka on tarpeellinen, niin minä kyllä ymmärrän, vaikka se onkin tarpeellinen, meillä on hyvin monia ennakkoehtoja monissa samassa tilanteessa. Joten kyllä tämä on hyvin vakava yksinkertaistamiskysymys kysymys kollegoille. Ehkä tämä asia olisi otettava MFFn tarkasteluun ja olisi todella parittava näitä asioita uudelleen. Kysymys todella kuuluu, onko, onko se mahdollista tehdä nyt vai onko odotettava vuoteen 2020? Sitten edustaja Rivi. Äh, äh, excuse me, I'm just wondering if I could ask a question. Here. Vain tapako kysyä kysymyksen. I'm sorry? Not now, not now. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mais je venais de donner... Kyllä puheenvuoron kohta, mutta ehdin jo antamaan puheenvuoron edustaja Rybihille. Uh, 52.14 kohdat, jos varainhoitoasetuksessa on kysymys tukiasetuksista, jos yritykset ovat ongelmissa, jos niillä ei ole tarpeeksi likviditeettiä, niin silloinhan voi olla, että että on tehty esimerkiksi tuotekehittelyä, investoitu tuotantokapasiteettiin tai ähm, markkinoille pääsyyn, äh, kapasiteetin kasvattamiseen. Ja sitten on kysymys taloudellisen tilanteen parantamisesta. Eli jos yritykset ovat ongelmissa, niin tänä päivänähän ei ole mahdollista tukea niitä, äh, että niiden talouden tilanne parantuisi. Scaling uphan on erittäin tärkeä asia, mutta siihen tarvitaan likviditeettiä ja äh, omaa pääomaa, mutta sitä ei välttämättä ole tarpeeksi. Ja nimenomaan riskipääoma on asia, jos jota Euroopan unioni haluaa tukea, koska se nimenomaan johtaa uusiin työpaikkoihin. Ja ilman, että investoidaan tuotantolaitoksiin, markkinoihin, innovaatioihin, ei liian synny uusia työpaikkoja. Toivoisin tähän todellakin tarkempaa määrittelyä. La parole est à Monsieur May. Sitten edustaja May. Ihan lyhyt Kysymys vain Antoinille, joka puhui ensimmäiseksi. Tämä liittyy kaikki maihin, mutta varsinkin haluaisin tietää Irlannista. Jos kaikki nämä rahoitusvälineet EU-raha ovat olemassa, niin voidaanko sanoa, että tämä on kehityspankkien ja ne ovat strategisia investointeja. Onko se ainoa tapa, jolla tämä raha päätyy Irlantiin? C'était votre question, monsieur Maille. Y a-t-il d'autres questions? Kiitoksia tästä. Onko muita kysymyksiä? En näe sellaisia, joten minulla olisi yksi. Kun nyt yritetään ottaa tämä Euroopan unioni, jossa on mukana 28 jäsenvaltiota, ja yritetään nyt asettaa se PK-yritysten palvelukseen, jotka muodostavat hyvin hajautetulla tavalla paikallisen talouskudoksen ja niiden rahoittaminen kuuluu rahoituslaitoksille, eli pankeille, niin eikö tässä ole aikamoinen haaste? Mitä Euroopan unioni voi tehdä, jotta se pääsisi näin ruohonjuuritasolle kentälle? Minä en tunne yhtään tuottavaa pk-yritystä, joka ei löytäisi rahoitusta. Usein kannattavuusongelmat liittyvät siihen, että jäsenvaltiot eivät aina ole toteuttaneet riittäviä uudistuksia, joilla voitaisiin helpottaa yritysten kannattavuutta ja kasvua. Pelkään siis sitä, että kun lähdetään Euroopan käsiltä tällä, tasolta tällaiseen operaatio, niin siihen liittyy valtavasti eri säännöksiä ja oikeusperustoja ja ennakkoarviointeja ja ennakkolupia. Siis haluammeko kantaa tämän riskin vai emmekö? Ei tämä ole mikään yksinkertainen kysymys. Kuitenkin luottamusta ehdottomasti tarvitaan, jotta pk-yritykset voisivat kehittyä ja kasvaa. No niin, hyvät vieraat. Haluatteko vastata näihin kysymyksiin? Olkaa hyvä. Sorry. The difference between the former uh, MFF and... Erot aiemman uh, monuutisen rahoituskehyksen ja tämänhetkisen kanssa on se, että aiemmin niin paljon saantoja ei ollut tuossa juridisessa puitteistossa. Kehittelemme tämän järjestelmän kaikissa maissa, esimerkiksi Puolassa – Meillä on erittäin eriytynyt järjestelmä, joka pohjautuu itsehallintoisiin paikallisviranomaisiin ja edusajat eivät ole kaupallisia rahoitusinstituutioita. Me saimme, meillä näyttiin vihreää valoa tässä rahoitusvälineen täytäntöönpanossa – Ja järjestelmän luomisen tavoite oli poistaa epäonnistumisen markkinoilta. Jos katsotaan tuota tämänhetkistä järjestelmää ja tämänhetkistä ohjelmointikautta, olemme oppineet kyllä, mutta sen sijaan, että kehitettäisiin olemassa olevaa järjestelmää, olemme luoneet uudet rahoitusasetukset lainsäädäntöä ja siihen liittyviä asetuksia yhdessä. Niillä käsitellään tätä teknisiä, operatiivisia ongelmia, jotka eivät useinkaan sovellu jo olemassa olevien kehitettyyn tapaan toimia. Meidän täytyy kehittää tätä järjestelmää Mutta ei niin, että luodaan uusi, kokonaan uusi siihen päälle, sillä me olemme jo kehittäneet jotain. Meillä on nämä rahoitusvälikädet, jotka tarjoavat rahoitusta, eivät kaupalliset kuten pankit, mutta lainarahastot, takurahastot, alueelliset, paikalliset rahoituslaitokset. Ja tämänhetkisessä ohjelmointikaudessa halusimme keskittää tätä toimintaa. Me tarvitsimme standardoitua järjestelmää. Mutta halusin painottaa sitä, että hyvin usein liian moni sääntö voi olla esteenä sille, että täytäntöön pannaan hyvin rahoitusvälineitä. Emme saa unohtaa sitä, että rahoitusvälineet kohesiopolitiikassa ja rakennerahastossa pudotuvat näihin riskialttiimpiin hankkeisiin. Ja yksityinen sektori, jos liikepankit voivat tarjota pk-yrityksille rahoituksen, niin silloin niitä ei tarvita. Ja tässä määrin näitä arvioita tarjotaan ehdottomasti, olen samaa mieltä, mutta jos kehitämme järjestelmää siihen suuntaan, että meillä on aivan liian monta etukäteisarviota, silloin vain jatkuvasti arvioidaan sitä, millä tällä markkinoilla on epäonnistuttu. Esimerkiksi Puolassa vuonna 2013 Suurin osa hallintoviranomaisista on vaatinut näitä eksantearviointeja ja sen jälkeen esitettiin suuntaviivat sen suhteen, millä tavalla pitää arvioida tai millä tavalla nuo eksanteanalyysit tehdään. Eli hallintoviranomaisten täytyy mukauttaa analyysiään noiden suuntavien mukaisesti. Jossain määrin se on tietysti oikein, mutta sitten niin, ne täytyy tehdä näitä ex arvioita tietyn ajan. jokaisen operatiivisen ohjelman neuvottelun ajan. Tilanteet markkinoilla voivat vaihtua valtavan nopeasti. Olemme saaneet kokea sen vuonna 2008, 2009, 2011 ja 2012, kun esimerkiksi operatiivisissa ohjelmissa – tuli Lissabonin strategian indikaattorit tulivat mukaan. Ja meidän täytyy niitä työstää. Ja nyt vuonna 2008, kun saimme tuntea ensimmäiset vaikutukset rahoituskriisistä, niin tilanne on muuttunut. Sen seurauksena, että järjestelmä on ollut joustava, olemme kyenneet tarjoamaan oikeat rahoitusvälineet, jotka on räätälöity näitä tarpeita varten. Exante-arviot markkinoilla ovat tarpeen. Mutta jos asetuksessa sanotaan, että tarvitsemme lisää exante-arviointia ennen jokaista askelta, kautetaan, niin silloin luodaan Luomme erittäin hyvän ex-ante-analyysi toimialan, mutta emme kykene täytäntöön panemaan rahoitusvälintä kunnolla. Siitä olen huolissani. Liian paljon etukäteisanalyysejä. Kysymys on siitä, milloin tarvitsemme niitä todellisessa implementaatioprosessissa. Yksi pääsyistä sille, miksi uutta tämänhetkistä ohjelmointikautta kautta taitotapana viivellä on tämä epätietoisuus. Puolassa hallintoviranomaiset eivät vieläkään ole vieneet eksante-analyysiprosessia loppuun. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia, kun teitä kuuntelen, niin ton, tulee todella sellainen vaikutelma, että ei tämä nyt oikein toimi, eikä tässä pidä mitään turhia luulla. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Keromyssolle, mutta sitten ennen eh, herra Bartel, olkaa hyvä. Monsieur Bartel, avez-vous des commentaires à la suite des questions qui ont... Teillä kommentteja näihin kysymyksiin, joita täällä esitettiin. Herra Bartel da ich nicht direkt gefragt wurde. No, minulta nyt ei kysytty mitään suoraan, mutta ehkäpä yksi huomio. Rahoitusinstrumentit, niiden tarkoitus kompensoida markkinoiden epäonnistumisia pk-yritysten rahoituksissa. Jos katsoo tarkkaan, niin tätä, niitä käytetään kuitenkin vähemmän, eikä minusta rahoitusvälineitä ei saa käyttää tasausvälineenä liialliselle säätelylle rahoitusmarkkinoilla silloin, kun halutaan kaikin keinoin pitää rahoitusmarkkinat vakaina. Koska kaikkein tärkeintä on, on että rahoitusmarkkinat toimivat ja että on lainoja ja että täydennetään nykyisiä sääntöjä Baselin perusteella ja huomioidaan riskitekijät ja esimerkiksi kiinteistölainat ovat myös yksi asia jota pitäisi tarkastella. Ja kiitämme jälleen kerran parlamenttia parlamentin tuesta äh, edellisissä keskusteluissa ja neuvotteluissa ja kiitämme jatkokeskusteluissakin nimenomaan tästä korjauskertoimesta ja siitä, että meille jätetään vielä kuitenkin lainamarkkinat. Ennen kuin menemme seuraavaan paneeliin, herra Kiro te puhuitte meille sääntelykehyksistä – ja kun tässä on nyt kuultu mm, Rova Bartkevicia ja herra Bartelia, niin onko teillä sellainen vaikutelma, että teillä on käsissänne toimivat välineet ja ovatko ne välineitä, joita paljon halutaan käyttää? Meillä on nyt todella uudet puitteet tässä. Tuntuuko siltä, että näitä paljon kysytään? Dans le secteur notamment des PME qui est un des... PK-yritys sektorin osalta, niin vastaus on ehdottomasti kyllä. Myös esirahaston ansiosta olemme voineet vastata siihen valtavaan kysyntään, joita olemme nähneet erityisesti koskien yhtä rahoitusvälinetyyppiä, nimittäin takkeita pankkilaineja varten pk-yrityksille – Meillä on useita välineitä, joilla voidaan vastata tähän kysyntään Horisette 2020-ohjelmassa, Kosmessa ja myös luovan teollisuuden ja kulttuurin alalla. Siellä meillä on takuuvälineitä pankkeja varten, eli pankkipuut pyytää meiltä tukea, me takaamme mm, takkeet, me takaamme pk-yritykselle tarjotun lainasalkun kysyntä on ollut vahvaa ja olemme voineet vastata tähän kysymyks- kysyntään. Kyllä, emmekä voi ajatella, että kovin suuria mullistuksia tässä väliarvioinnissa tehdään. Ilman, EFSiä, ilman esiriä meillä olisi ollut kyllä ongelmia. Mutta menestys ei johdu ainoastaan kysynnästä. Minun mielestäni tämä menee nyt hieman ehkä arkaluontoisemmaksi, kun totean, että pyrimme siihen, että, että kyseessä, että pyrimme suoriutumaan tästä täydentävyydestä. Si vous offrez au banque. Niin, tämähän on se todellinen asia, koska jos pankkeille luvataan takeita, niin saatte varmasti paljon pyyntöjä mutta tarkoittaako tämä sitä, että tästä tulee todellista lisäarvoa, vai onko tämä vain, onko tämä vain mahdollisuus, hyödynnetään tämä takuumahdollisuus? Conception. Onhan se totta, että kun ajatellaan välineen suunnittelua ja, ja, ja valvontaa, niin onhan nämä pyynnöt kalibroitava. Tähän mennessä tilanne on ihan mukava, koska me pyydämme pankilta näyttöä ja, ja tiettyjä sääntöjä ja parametreja on pankkien noudatettava, jotta voimme olla varmoja siitä, että näitä lainoja ei olisi ilman meidän takeitamme annettu, kun ajatellaan varojen päämäärää ja myös volyymiä. Mutta kuten alussa sanoin, niin mitään tieteellistä formulaa tämän takana ei ole, vaan kyseessä on tällainen jatkuva, jatkuva parannusprosessi. On va, si vous êtes d'accord, mesdames. Jos teille sopii, niin päätämme tämän ensimmäisen paneelin tähän ja menemme sitten keskitetysti hallinnoituihin rahoitusvälineisiin. Ensimmäinen puhuja on Christian Dubarry. Hän vastaa Euroopan asioista BPI France pankissa. Se on Caisse de dépôt et consignation tytärpankki keskuspankki. Dybari, olkaa hyvä, 15 minuuttia. Good morning. Uh, so my... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta. Haluaisin käsitellä näitä rahoitusvälineitä. Ensinnäkin BPI Fonds vakuutuksesta muutama sana. Kuten totesitte, me olemme CDCn tytäryhtiö, Meidät luotiin vuonna 2013 fuusiossa. Meillä on kuusi eri toiminta, tuet, lainat, pienet investoinnit ja suuret investoinnit, nämä kaikki yhdessä tukevat yrityksiä joko suoraan tai epäsuorasti sekä lainojen rahoittamisessa ja pääomittamisessa. Meidän arvomme ovat liike ystävällisiä, pyrimme toimimaan yksinkertaisesti, optimistisesti, ennaltaehkäisevästi ja pyrimme niitä meitä arvoja mukauttamaan eu ennen kanssa. Kaikki toimii hyvin. Meidän roolimme siis kehityspankkina lyhyesti sanoen, ystäväni Dominik kertoo vähän laajemmin tästä kehityspankin roolistamme rahoitusvälineissä, mutta yleisesti tämän haluaisin viitata vuonna 2015 tiedonantoon, joka koskee kansallisten kehityspankkien roolia investointisuunnitelman tukemiseksi Euroopassa. Ja siinä käsitellään siis kehityspankkien roolia EU-investointien tukemisessa. Se sisälti erittäin laajapohjaisen määritelmän kehityspankkeille ja tuon liiketoimintamallin monimuotoisuuden lisäksi. Viestinnässä puhuttiin paikallismarkkinoiden tuntemuksesta – Ja tässä on pyritty kohti parempaa yhteistyötä kehityspankkien ja EIB-ryhmän välillä. Kun puhutaan rahoitusvälineistä, niin muutama sana siitä, mitä ne edustavat meidän näkökulmastamme katsoen vaihtoehtona tuille. Ensinnäkin puhtaat tuet merkittävät sitä, että markkinat puuttuvat voimakkaasti tilanteeseen ja aiheuttavat erilaisia riskejä. Tukimekanismit, joita niiden avulla tarjotaan, ovat taloudellisesti tehokkaampia, koska niillä on yleisesti ottaen laajempi vaikutus kuin tuilla, koska ne saavat aikaiseksi rahoitusta jokaisella hankkeen tasolla. Tämä rohkaisee myös siihen, että edunsaajat käyttää rahan kaikkein taloudellisesti järkemmillä tavalla. Ja lopuksi takaisin maksettu raha voidaan investoida uudelleen niin, että se saa aikaan kerrannaisvaikutuksen. Monia etuja siis on tämänkaltaisten kaltaisten välineiden käytöllä. Samalla täytyy kuitenkin huomioida se, että tuet ovat välttämättömiä joissain tietyillä alueilla, jossa rahoitusvälineet eivät kykene selvittämään kaikkia rahoitustarpeita. EU-rahoitusvälineiden täytäntöönpanon alueella kehityspankkien rooli on erittäin tärkeä. Ei pelkästään ainoana edunsaajana, vaan, vaan myös yksikkönä, jotka kykenevät vetämään mukaan muita julkisia voimavaroja – jotta globaalista järjestelmästä tulee houkuttelevampi yksityiseen rahoitukselle. Tähän me siis pyrimme, kun tämä yhteistyötä EU-välineiden kanssa. Kun puhutaan meidän keskusvälineiden täytäntöönpanosta, huomataan, että kehityspankit ovat olleet voimakkaasti mukana Junckerin suunnitelmassa alusta lähtien. Ne ovat työskennelleet EIPn eri yksiköiden kanssa näin parantaen olemassa olevia välineitä tai luoden uusia mahdollisuuksia, jotka löytyvät Euroopan investointisuunnitelmasta. Jotkut esimerkit näistä transaktioista on luetteloitu tässä vuonna 2015 toukokuussa allekirjoitimme sellaisen ja kollegat Saksasta allekirjoittivat Kosmen kanssa takuohjelman ja EFn kanssa. Britannian kollegat taas vastatakuohjelman Kosmen kanssa vuonna 2015 myöskin – ja Tsekin tasavallan kollegat olivat mukana myöskin Kosmeen takujärjestelmässä. Tässä siis muutama esimerkki siitä, millä tavalla nyt näitä kansallisia liikepankkeja on viety, eh, kehityspankkeja on viety eteenpäin. Me olemme omalta osaltamme olleet mukana EIBen, EIBen muokkaamissa eri ryhmissä – Olemme osallistuneet keskusteluun äh, esirasetuksen luonnoksesta. Ja sitten vuonna 2015 meidän osiomme eurooppalaisessa investointisuunnitelmassa oli 700 miljoonaa euroa vuodessa. Osittain lainoina ja osittain yhteisinvestointeina ranskalaisista yksityisistä pääomarahastoista. Vähän lisää yksityiskohtia näistä takuohjelmista ja kerron siitä, missä nämä välineet tuovat lisäarvoa, kun rahoitetaan olemassa olevia välineitä kansallisella tasolla. Ohjelmamme Ensimmäinen transaktio, jonka Euroopan investointirahasto hyväksyi, oli loka- toukokuussa 2015. Sitä on tuettu PK-osion kautta Junkerin suunnitelmassa ja siihen on suunnattu 420 miljoonaa lainoina innovatiivisille PK-yrityksille – kahtena eri osatuotteena. Yksi on innovaatiolaina, jonka tavoitteena on rahoittaa innovaatioita ja niiden teollista käynnistämistä yrityksissä, jota on aiemmin tuettu tutkimus- ja kehitysohjelmista. Me olimme myös mukana tällaisissa ohjelmissa. Ja toinen tuote on tällainen siemeninvestointilaina. Tavoitteena on auttaa mm, uusia yrityksiä, jotka neuvottelevat yksityisten sijoittajien kanssa. Nämä kaksi tuotetta sitten, no millä tavalla ne sopivat meidän tuote skaalamme. Meillä näette tässä, millä tavalla meillä tapahtuu toteutettavuus, kehitys ja käynnistysarviointi, joka tarkastellaan sitä, minkä verran takaisinmaksua syntyy. Oikealla myöskin on nämä kasvulainat yhdessä liikepankkien kanssa. Keskellä taas meillä ei ole tuotteita, ja noiden kahden tuotteiden luominen on mahdollistanut sen, että olemme sitten voineet tukia tämän aukon ja näin. Nämä siemenlainat ja innovaatiolainat sopivat sinne. Ennen kasvulainoja, jotka ovat perinteisempiä. Nämä ovat siis riskialttiimpia ja niiden avulla kyetään vastaamaan näihin markkinoiden epäonnistumistilanteisiin. feedback tästä ohjelmasta on ollut erittäin hyvää, koska vain kahdeksan kuukauden kuluttua olemme jo kyenneet täytäntöön panemaan 5-60 prosenttia tästä salkusta ja olemme tukeneet yli 700 yritystä tähän mennessä. Tällä hetkellä olemme hakeneet myös lisäsalkkua. Päätän esitykseni katsauksen erilaisista muista rahoitusvälineistä, joita edelleen työstämme tällä hetkellä. Näiden takuhankkeiden lisäksi työstämme tätä takuuta, joka liittyy luomis- ja kehityssektoriin. Toiseksi meillä on yli 500 henkilön työllistäville yrityksille omat takuut. Arvioimme sitä, minkälaiset mahdollisuudet on taata ja rahoittaa tulevaisuuden suuntautuneiden investointien rahoitusta tämän kokoisissa yrityksissä. Olemme myös mukana ensissä EIFn ja näiden kehityspankkien arvopaperistamisaloitteessa. Tällä hetkellä olemme myös kehittelemässä tällaista yhteisrahoitusvälinettä EIB-ryhmässä, jota nimittäin SPI-rahastoksi. Se on kansallisen ohjelman puitteissa käynnistetty. Ja meillä on myös muita alueita pääomapuolella, jossa meidän mielestämme on hyviä potentiaaleja työskennellä maanlaisella tasolla, kun tuetaan virtuaalipääomarahastoja. Ja näin. Tämä onkin katsaus niihin hankkeisiin, jotka tällä hetkellä meillä on käynnissä salkussamme mahdollisista siis hankkeista. Eli Kiitoksia, olen käytettävissä, jos on kysyttävää. Merci. Kiitoksia. Ihan pikkuinen kysymys vain. Nämä operaatiot, jotka mainitsitte, olisiko ne voitu käynnistää ilman rahoitusvälineitä, siis Euroopan unionista saatavia rahoitusvälineitä toisin eh, sanoen, jos tätä takuuta ei ole olisi ollut Euroopan puolelta, ovatko täällä sellaisia operaatioita, että olisitte käynnistäneet vai eikö? No se on monimutkainen kysymys, siihen on monta tapaa vastata. Olen sitä mieltä, että jos tämä innovointi edeltävä ohjelma, jonka mainitsin, sehän ei ollut tässä meidän tuotevalikoimassamme, meillä ei ollut niitä takuumekanismeja, jotka olisivat olleet riittävän vakaita ja jotka tuolloin olisivat toimineet, joiden avulla olisi voitu saada käynnistettyä todella yritysten tarpeisiin optimoitu tarjous. Se oli todellinen puute. Yksityisestä pääomasta sitten, ennen kuin ohjelma käynnistettiin, niin Äh, allekirjoitimme FISn kanssa tällaisen sopimuksen. Ja olemme tässä identifioineet määrällisen tavoitteen ja saimme huomata, että nämä lisäponnistukset, joita tehtiin Euroopan investointisuunnitelmassa, emme ole tähän mennessä tehneet mitään aivan erilaista siihen verrattuna, mutta olemme tehneet paljon enemmän kuin mitä odotettiin, että tekisimme. Eli tämä on nyt määrällinen huomio. Ja kun puhutaan sitä instrumentista, niin, tois, niin sitten tässä nähdään, mitä lisäarvoa on saatu sen mukana, että on saatu uusia välineitä käyttöön. Tämä on tietysti monimutkaisempaa, koska siellä on enemmän aikaa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt Dominique de Caillancourt saa puheenvuoron. Hän on pääsihteeri European Long Term Investorissa. Mr. Chairman, um... <clears throat> Kiitos. Um... Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Euroopan pitkä aikavälin investoinnien liitto on juuri tekemässä uudelleenjärjestelyä kansalliset kehityspankit ja instituutiot tulevat täysjäseneksi. Ja todella heidän roolista haluan nyt puhua. Elti järjestön puutosta. Minulla on muutamia kysymyksiä ja muutamia viestejä heidän taholtaan. Ensinnäkin, kun puhutaan kansallisista kehityspankkeista ja instituutioista, niin tällä hetkellä ei ole mitään yhtä ainoaa todellista määritelmää sille. Ei siis ole näille kansallisille kehityspankeille NP näille äh, kehityspankille ei ole mitään yhtä määritelmää. Kaikilla on toki sama liiketoimintamalli. Yleisesti ottaen eh, kehityspankit jakavat seuraavat luonteenpiirteet. Ensinnäkin ne ovat julkisesti omistettuja ja valvottuja, kontrolloituja samaan aikaan. Niitä, eh, niitä, ne toimivat eh, kaupallisesti ja noudattavat kaupallisia sääntöjä. Tämä on aika erikoista tällä alalla. Tavoitteena ei ole niinkään tuottaa voittoa, vaan edistää julkispolitiikkaa ja EUn politiikkaa. Ja te tietenkin tiedätte, että on suuri ero eh, toimintapolitiikan ja politiikan jäljellä välillä. Nämä ovat poliittisesti riippumattomia laitoksia, niiden pitäisi olla poliittisesti eh, riippumattomia hankkeita. Ja tähän liittyy tietenkin, tämä vähentää hankkeiden valintamahdollisuuksia kansalliselle tasolla. Ne ovat sama kuin ne EIP Euroopassa. Ne eivät eh, pyri kilpailemaan markkinoilla, vaan pikemminkin ne pyrkivät puuttumaan markkina epäonnistumiseen, eli ne toimivat syklin vastaisessa roolissa. Kaksi tärkeää elementtiä koskien niiden tuomaan lisäarvoa. Koskien ensinnäkin sitä, että niillä on kyky arvioida investointien julkista arvoa. Tämä on tietenkin hyvin erilainen tilanne, kun ajatellaan kaupallista lähestymistapaa, jossa halutaan vain investoinneille tuottoa. Tässä arvioidaan investointien julkista hyötyä ja se on merkittävin lisäarvo, että ne tuodaan. Toiseksi ne, niillä on neuvontarooli, niillä on kokemusta, niillä on paljon sellaisia luonteenpiirteitä, joista kohta enemmän, jonka kautta ne voivat tuoda markkinoille EIP-ryhmän yhdellä neuvonantoa hankkeiden suorittamiseen ja rahoitukseen, joten kaikilla ei tosin ole samaa liiketoimintamallia, mutta kaikki kiinnostavat pitkäaikaiset investoinnit. Tässä kuvassa näkyy silta. Ne voivat tarjoa, tarjota sillan tällaisen julkisen tukikulttuurin ja yksityisen sektorin markkinaorientoidun rahoitusvälinekulttuurin välille. Olen ollut tällä kentällä jo yli 30 vuotta mukana ja voin kertoa teille, että näiden kahden välillä on suuri kulttuuriero ja, ja silta on aika pitkä näiden kahden välillä. Kuten mainitsitte näistä eduista, ne ovat lähellä, niillä on tietoa paikallisista toimijoista, yksityisiä jäseniä, pk-yrityksiä, paikallisia puitteita. Nää, tällä kentällä ne toimivat koko ajan, ne voivat nopeut, myös nopeuttaa toiminta olisi hyvin vaikeaa saavuttaa sadat tuhannet pk-yritykset Brysselistä tai Luxemburgista käsin. Se onnistuu ainoastaan olemalla läsnä itse kentällä. Suurin osa jäsenvaltioista on sellainen, sellaisia, joilla on jo omia kehityspankkeja, kansallisia kehityspankkeja, jotkut ovat niitä vasta luomassa, tai yksi on sellainen, ja on vain muutama valtio, joilla ei tällaista välinettä toistaiseksi ole käytettävissään kun sanotaan, että kyseessä on lending, blending ja advising, lainaaminen, sekoittaminen ja, ja neuvonanto. Tämä kuvaa hyvin, hyvin näitä kansallisia kehityspankkeja. Niillä on paljon kokemusta, joillakin jo 20-vuotinen eh, kokemus rahoitusvälineiden käytöstä. Enkä nyt anna tässä kaikkien näiden rahoitusvälineiden nimiä alusta alkaen mutta tämä kokemus on toki tärkeistä on hyödynnettävä. Sitten lyhyesti ESIR äh, suunnittelmasta ristiriitaista. Kyllä se ei ole rahoitusväline, ainakaan juridisesti, mutta käytännössä se on rahoitusväline. Kansallisilla kehityspankeilla on on pitkään evätty Euroopan ta, eurooppalaiset takeet ja nyt on kolme mahdollisuutta yhteistyöhön näissä puitteissa. Ensinnäkin suurten hankkeiden yhteisrahoitus. Tätä ei tosin usein sovelleta pk toiseksen välitystoimi EIP-ryhmän, eli lähinnä EIFn ja pk-yritysten välillä. Ja kolmanneksi ulottuvuus, joka minulla vielä ainakin hieman epäselvä mahdollisuus, nimittäin työskentely eri alustojen kautta. Minun käsittääkseni ne eivät ehkä ole vielä muuta kuin mahdollisuus, niin että voidaan tuoda yhteen alueita eli toimialoja. Tämä vaikuttaa hyvin lupaavalta mahdollisuutena. Sitten viimeisenä on tärkeää, että ne voivat ja tulevat osallistumaan neuvonantoon tämän eurooppalaisen neuvontaverkoston kautta. Sitten nämä kysymykseni, niitä on neljä. Ensinnäkin, miksi EUn budjettia pitäisi käyttää, jotta eh, niin tässä, EFSI, tässä ESIR-operaatiossa eikä, eikä jäsenvaltioiden rakennerahastobudjetteja. No tästä on puhuttu jo varmaankin tarpeeksi rakennerahastojahan ei vielä käytetä riittävästi rahoitusvälineitä varten, mutta selkeästi on tarvetta yksinkertaistaa sääntöjä. Tätä on moneen kertaan täällä jo toistettu. Sääntöjen yksinkertaistaminen on aivan välttämätöntä. Kuinka monet näistä edimistä ja muista markkinatoimijoista eivät lähde käyttämään rahoitusvälineitä vain siitä syystä, että ne ovat liian monimutkaisia ja liian kalliita käyttää. Joten aivan yhdessä kuvassa todettuna. ESIR-järjestelmä täällä vasemmalla EU panee ensimmäinen panokseen, niin EIP tulee junioripositiossa ja sitten yksityinen sektori seniorilla äh, asemassa sitä voitaisiin täydentää. Ja sitten yksikötysektori tulisi siihen täydentävänä kerroksena. Kuinka voidaan lisätä tähän pää- täydentävyyttä ja välttää se, että yksityinen sektori jää pois? Tässä on todellinen kysymys EIPn, tietenkin ESIRin e äh, näiden neuvontavien neuvostojen äh, tehtävän tässä toimia, mutta on selvää, että EIPssä on tehtävä enemmän näitä erikoisia korkeariskisiä toimia, eikä lisätä lainojen kokonaismäärää koska tällä kertaa investointisuunnitelmassa on valittu eh, nämä indikaattorit koskien kokonaisinvestointeja eikä kokonaislainoja. Tässä on suuri ero. Kansallisille kehityspankkeille on tärkeää määritellä oma roolinsa tarkkaan näissä rahoitusvälineissä niin, että ne eivät ota yksityisen sektorin paikkaa. Jos ja kun kansalliselle laitokselle annetaan senioriasema, niin se on minusta nyt tuhlausta, koska nämä ovat julkisia instituutioita, jotka ottavat silloin yksityisen sektorin roolin. Minun mielestäni pitäisi löytää enemmän sellaisia ratkaisuja, joissa kansalliset eh, kehityspankit voivat eh, saada EU-tyyppisiä takeita kansasta budjetista tai rakennerahastoista ja sitten olisivat junioriasemassa aivan kuten kansalliset kehityspankit. No kaikki järjestöni jäsenet eivät ole tässä ihan samaa mieltä. Kolmas kysymys, kuinka voidaan varmistaa se, että rahoitusvälineet saavuttavat jäsenvaltiot ja ne asiakkaat, jotka erinteistä tarvitsevat, eikä sitten näitä muita. Tämä on toinen asia. Uskon, että poliittinen riski on erittäin tärkeä kysymys. En ole tavannut yhtään yhtäkään niin institutionaalista investoijaa, joka ei asettaisi tätä aivan ensimmäiseksi prioriteetiksi, tärkeimmäksi ongelmaksi, kun niitä pyydetään investoimaan tiettyihin maihin, tietyille alueille. Tämä vakausriski on sellainen, jos tämä ongelma halutaan ratkaista, niin tässä kansallisten kehityspankkien rooli on aivan ehdottoman tärkeä. Niillä on kyllä pääsy äh, syrjäisille alueille ja syrjäisille syrjäisiin ohjelmiin. Kuinka sitten saadaan kaikkein pienimmätkin yritykset tavoitettua? Pahoittelen, että näitä numeroita ette varmaankaan näe, mutta haluaisin kiinnittää huomenna, huomenna näihin lukuihin. 92,2 prosenttia yrityksistä Euroopan unionissa ovat mikroyrityksiä. 29,6 prosenttia työllisyydestä, 21 prosenttia BKTstä. Nämä ovat siis mikroyrityksiä. Pointtini onkin, että meidän ei pidä unohtaa mikroyrityksiä. Olen pannut merkille, että ohjelma EUn mikrorahoitusvälineissä ei ole edes main tässä Progress-ohjelmassa ja Easy Progress-ohjelmassa siellä on muuta rahoitus puutteitakin. On todella harmi, että resursseja ei ole enempää käytettävissä tällä sektorilla. Meillä on nyt uusia alusta, pääoma, oman pääoman alusta mikroyritykselle nimeltään Elenos. Se ansaitsee kyllä huomiota mielestäni. Päätelmäni lyhyesti. Puolan kollega täällä tämä jo totesikin, olisi käsiteltävä valtiotukia ja rahoitusvälineitä eri tavalla. Lähestymistapa, jossa ei tehdä tätä eroa, tulee epäonnistumaan. Nämä ovat takaisin maksettavia, niissä on pieni tukielementti, mutta, mutta täällä on kuitenkin rahoituslaitos välissä, eri säännöt, eri varmistukset, eri valintamahdollisuudet ja, ja kelpoisuudet, eri, eri suhteellisuuden taso myös sellaisessa elementissä kuin valvonta ja raportointi. Kun ajatellaan vain tätä tukielementtiä eikä koko rahoitusvälineen kokoa. Aikamoista taistelua käytiin rahastojen uudelleenkäytöstä, kun mitään ei ole sanottu samasta asiasta koskien tukia. Toinen niin yksinkertaistaminen ja joustavuus. Tästä puhuinkin ja tästä aivan lyhyesti. Voin vain toistaa se, mitä muut ovat jo sanoneet. Yhä enemmän on erilaisia välineitä ja voidaankin pohtia, mahtaako olla jo päällekkäisyyksiä, joka estää pääsemisen kriittisen massaan ja varmastikin sen e- estää sen, että voitaisiin hyödyntää kaikki mahdolliset synergiat välineiden välillä – me, täällä on niin paljon eri toimijoita, komissio, parlamentineuvosto, eri, että EIP, e kansalliset kehityspankit, rahoituslaitokset ja välittäjät. Tässä on todella pitkä luettelo ja jokaisella on omat säännöt, omat, omat oikeusperustansa. Joten tässä on hyvin suuri riski joutua lukkotilanteeseen, koska säännöt menevät toisiaan vastaan. Ja vaikkei mitään lukkotilannettakaan tulisi, niin on varmastikin se vaara, että että transaktiokustannukset nousevat liian suuriksi näille toimijoille. Eli kun MFF tai, tai, rahoitus, tai valoranhoitoasetusta uudistetaan, niin erittäin tärkeää yksinkertaista, jotta helpotetaan näiden käyttöä erityisesti pk-yrityksille. Eikö tätä voitaisiin katsoa pk-yritysten näkökohdasta? Se kyllä johtaisi hyvin nopeasti yksinkertaistuksiin. Sitten viimeinen viestini olisi hyödynnettävä paremmin kansallisia kehityspankkeja ja instituutioita – syystä, jotka selitin aikaisemmin, ne tuovat todella hyvän alhaalta ylös lähestymistavan, tavan, joka täydentää EU-instituutioiden ylhäältä alas äh, lähestymistapa. On hyvin tärkeää, että meillä on jatkuvuutta välineissä ja niiden säännöissä, koska investointikustannukset ovat instituutilla aika suuria kun välineiden käyttö aloitetaan ja ajan myötä ne olisi saatava poistettua. Ja tarvitaan yhdenvertaista kohtelua kaikkien luotettujen elinten välillä ja näin ei vielä ole tilanne. Kiitoksia. Merci, Monsieur Trayancourt. Merci. Alors, nous allons pouvoir répondre aux questions. Kiitoksia, Reden Krajankur. Nyt voimme ottaa kysymyksiä kollegoilta. Onko teillä kysymyksiä? I just have one actually. Uh, I think that was an excellent presentation really. And, and... Tämä oli erinomainen uh, esitys. Yksi pieni kysymys. Te puhutte uh, kansallisten kehityspankkien politiikasta. Kuka näitä hallinnoi? Se ei ole poliittista ja on tärkeää, että se toimiikin poliittisen areenan ulkopuolella. Mutta kyllähän me tiedämme, kuinka asiat välillä toimivat, joten Haluaisin vain tietää, mm, mihin tämä sijoittuu. Qui d'autre demande la parole? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Donc vos messages sont quand même très, très concentrés. Viestinne keskittyvät kyllä vahvasti yksinkertaistamistarpeeseen. ja lähestymistapaan kentältä ylöspäin. Puhutte myös sääntöjen vakauden tarpeesta. Se on ainoa tapa, jolla saadaan vähän ymmärrystä ja saa päästään eteenpäin niin investointien ja näiden merkittävien pitkäaikaisten operaatioiden osalta. Näistä puheista käy kyllä ilmi, että ei tämä mitenkään helppoa ole, kun toimia on suunniteltu koko Euroopan unionia varten, oli, on vaikea EU-tasolta päästä PK-yritysten tasolla. Siinä on välittäjät, pankit ovat kentällä ja ne kantavat riskin. Onko teillä kuitenkin nyt sellainen vaikutelma, että että tässä ollaan nyt lähdetty liikkeelle, että voisimme paikata sen investointivajeen, josta EU on kärsinyt jo yli kymmenen vuotta. Onko luottamus palaamassa? Onko käytössä olevat välineet sen luonteisia, että prosessia voitaisiin vähän kiihdyttää ja vauhdittaa, vai onko tämä pankeille hyvä operaatio, koska näin saadaan pankeille takeet ja sehän on tietenkin toki parempi kuin antaa lainoja ilman takeita. Julkisten sijoittajien kannalta tämä on ehkä mahdollisuus vähän purkaa, purkaa näitä julkisia velkoja ja saada operaatiot hoidettua muiden periferisten järjestelyjen kautta. Toki tässä operaatiossakin on riskejä, niin kuin De Green Cour totesi. Tässä on luottamusriskejä. Tässä voittajaksi saattaisi jäädä Euroopan investointipankki, mutta hyvästä syystä. Voilà, je ne vois pas d'autres demandes de parole. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe, joten jos teille sopii, voitte. Jaha, anteeksi, on en huomaa. Olkaa hyvä. Thank you very much. I would like to ask uh, something. Minä haluaisin esittää kysymyksen. Olen aluekehitysvaliokunnan jäsen ja me laadimme nyt siellä täytäntöönpano mietintöä. Ja hyvin tärkeä osa tätä mietintöä liittyy rahoitusvälineiden täytäntöön toimeenpanoon. Siksi tämä kuuleminen ja keskustelu on erittäin tärkeää tälle minun työlleni ja koko valiokunnan työlle toki. Me olemme puhuneet paljon komission kanssa ja myös muutamien jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanosta ja, ja aina olemme päätyneet samaan loppupäätöksen, että kaikki on liikaa säädeltyä, jatkuvia muutoksia, hankalaa, byrokraattista. Haluaisin kuulla teiltä nyt kentältä, käytännöstä. Mitkä ovat ne suurimmat esteet ihan käytännössä? Onko kysymys valtion apusäännöistä? Sen vuoksi meillä on ongelmia. Koska esimerkiksi Kroatiassa, jos annetaan tukea innovaatioille, PK-yrityksille ja innovatiivisille projekteille, ne voivat saada 50 prosenttia, mutta loppu 50 prosenttia, ei, sitä ei saakaan rahoitus välineestä, koska silloin se on valtion apua. Onko kysymys myös julkisista hankinnoista? Mitä me voimme tehdä, jotta voimme muuttaa tätä järjestelmää? Koska kun puhumme yksinkertaistamisesta ja standardisoimisesta, en ole ollenkaan vakuuttunut, äh, saavutammeko me koskaan tuollaista järjestelmää. Koska aina on jotain erityissääntöjä, jotka, joita on noudettava syystä jos toisesta. Kiitos. C'est, c'est un souhait que nous entendons et que, que... No, tämän toiveen olemme kuulleet ja siihen sitä toista me itsekin joka päivä täällä pyydetään yksinkertaistamista, ikään kuin Eurooppa olisi äh, uponnut tällaisen sääntöjen ja oikeusperusteen suohon, joka tekee päätöksenteon mahdottomaksi ja viivästyttää näin ollen odotettuja vastauksia, jotka antavat myös tällaisen pysähtyneisyyden vaikutelman. Tarvitaan hyvää budjettisääntelyä. Niin, niin, niin, budjetin kannalta se on hyvä, koska rahaa ei käytetä. Joten tästä, tässä mielessä voidaan sanoa, että toimimme tehokkaasti. Mutta ehkä se nyt ei kuitenkaan ole se tavoite, johon, johon me pyrimme. Haluaisin nyt pyytää Dyberiltä ja De Krajankuurilta, että he reagoisivat näihin puheisiin niin Riadalta ja regiopääosastosta ja siihen, mitä itsekin sanoin. Ja tämän jälkeen siirrymme sitten loppuosioon. Sur la, la question des aides Ihan nopeasti vain tästä valtion tukikysymyksestä. Niin. Me puutumme tähän siis hyödyntäen sääntelykehystä niillä alueilla, joissa valtiontukea myönnetään. Meillä on säännöksiä, jotka ovat suhteellisen hyvin kuitenkin tehtyjä. Ja siinä pyritään auttamaan yrity, mahdollisimman monta yritystä, äh, jotka toimivat riskialoilla. Ja pyritään tarjoamaan hyvät markkinaolosuhteet myös yksityisten toimijoiden kanssa. Puitteista ole täydellinen, mutta ei se ole myöskään niin huono kuin voisi olettaa. Ja yleisesti ottaen, kuten Dominikkin totesi, EUn ja pk välinen suhde on tietysti vaikea. Ja siksi tarvitaan tällaista julkista välintulijaa. Ja lisäisin tähän vielä toisen tekijän tähän koko järjestelmään Tämä kansallinen mukauttaminen on tärkeää meidän mielestämme, jotta voidaan kehittää myös synergiaa kansallisten julkisten järjestelyiden ja EU-tason välillä. Ja näin saadaan aikaiseksi myös vipuvaikutusta ja voidaan välttää se, että ettei kaikki toimisi hyvin. Se on tietysti vaikea, koska välineet suunnitellaan EU-tasolla ja silloin ei oteta tietysti huomioon 28 eri tarvetta, jota eri jäsenvaltioissa on. Näiden välineiden täytyy tarjota riittävästi joustavuutta, että niitä voidaan mukauttaa jokaisessa maassa erikseen. Ja tietysti investointipankin ryhmä onnittelen siitä, että, että se on toiminut tässä suhteessa hyvin. Ja tietysti tämä hallinnointi on siinä mielessä hyvä, että siinä on kaksi eri omistajatahoa. Siinä on valtio ja muut me olemme me tietysti aina neuvottelemme omien omistajamme kanssa ja toimimme sitten alueellisten neuvostojen kanssa. Ja tarjoamme niille ohjeistusta. Pyrimme siis järjestäytymään niin, että me kykenemme myös palvelemaan julkista toimia, onpa se sitten kansallinen, alueellinen tai Euroopan tasoinen. Elle-même d'autres réglementations. Regiosta saattaa tulla muuta sääntelyä koskien tukien myöntämistä. Euh, d'autres instruments euh, qu'elle souhaite. Ei ehkä muuta sääntelyä, mutta muita välineitä, joilla voidaan vastata paikallisiin tarpeisiin. Kyllä, tällaista olisi luvassa. No se ei tietenkään paljon yksinkertaista tilannetta. Sitten herra de Greigur. On, on the first... Kiitos ihan lyhykäisesti tähän ensimmäiseen kysymykseen. Kuka hallinnoi kansallisten kehityspankkien politiikkaa? No, pitkälti se on kyseisen maan hallitus, joka ö, tavallaan asettaa tämän kehityspankin maan politiikan linjojen mukaisesti. Mutta jos osa tulee EU-sta eh, e eh, keskitetysti tai rakennerahastosti, niin silloin komissio on siinä mukana. Ja toivottavasti tässä nyt ei ole mitään ristiriitaa. Yksi asia ainakin on selvä. Nimittäin näiden laitosten tehtävänä ei ole pitää prioriteettina voittoja, organisaation voittoa, mikä on se suuri ero liikepankkien kanssa. Kysymys eu tasosta. Te itse asiassa, herra puheenjohtaja, enemmän vastasitte itse kuin kysyitte. Mutta on koko joukko syitä, miksi eu taso on tärkeä. Ajatelkaa kaikkia näitä näkökulmia, jotka nyt eivät ehkä täysin ole soveliaita PK-yrityksiin, mutta pääoma unionilla on paljon vaikutuksia, samoin kuin pankkiunionilla. Pankkiunioninhan tulee työskentelemään paljon PK-yritysten kanssa. On tiettyjä operaatioita, no, jotka nyt ovat tällä hetkellä yhdessä maassa, mutta siitä ne leviävät muihin. Joten näilläkin näkökulmilla on tärkeä rooli. Ja arvopaperistaminen on tärkeää, ja jos ei ole arvopaperistamista EUn eh, e eh, tasolla, niin silloin sitä ei kannata todennäköisesti edes tehdä. Toinen osa kysymystä oli, vastaako tämä kysymykseen? Onko tämä se ongelma? No, kuka minä olen tähän vastaamaan? Euroopan investointisuunnitelma tai niin kutsuttu Junckerin suunnitelma, ei äh, ole ainoa äh, rahoitusvälineiden tuottaja onneksi. Kaikkein tärkein pilari äh, ei ole tässä. Siinä on kysymys rakenne, uudistuksista ja kaikista toimenpiteistä, jotka tekevät tästä puitteistosta houkuttelevan investoijalle. Ja sitten on tietenkin Basel-säännöt ja pääomavaatimukset, jotka ovat johtaneet siihen, että pankit ovat avanneet tämän markkina, tai aukon, joka on markkinoilla. Ja sitten näistä esteistä. Duberi tässä jo vastasi markkinoilla toimivan puolesta. Mutta en minä usko, että tässä on kysymys mistään valtionavusta tai tarjouskilpailusta, mutta kysymys on kaikista säännöistä. Minä olen henkilökohtaisesti katsonut että erästä asiakirjaa, joka on laadittu siitä, millä tavalla yhdistää rakennerahastot ja ESIR. Niin minulla oli päänsärky ennen kuin pääsin paperin loppuun. En voinut lukea sitä loppuun. Olen pahoillani. Jäsenten joukossa meillä on neljä, viisi, kuusi suurta toimijaa, joilla on paljon henkilökuntaa jossa on ihmisiä, jotka voivat äh, lukea tällaista ja selvittää ne itselleen. Mutta entäs pienissä maissa, pienissä yrityksissä, eivät he kykene siihen. Se on äh, suuri investointi. Yksi esimerkki. Äh, mikrorahoitus, jonka jo mainitsin tässä aikaisemmin. Yleensä mikrorahoitus on viiden yritys, mikroyritys äh, palkkaa, tai siellä on töissä noin 10, 5-15 henkilöä. Ja heitä pyydetään sitten allekirjoittamaan äh, EUn jokin sopimus, ja he joutuvat ostamaan lakimiehen palvelut siihen. Heillä ei ole töissä lakimiestä, joka kykenisi äh, katsomaan tuosta noin vaan sen sopimuksen. Eli silloin ne kääntävät selkänsä koko sopimukselle, vaikka se olisi muuten hyvinkin mielenkiintoinen, mutta se maksaa liikaa. Pen crée de l'emploi. Euroopan unioni siis luo työpaikkoja, koska on yhä enemmän käytettävä asiantuntijoita, kun näitä asioita valmistellaan ja, ja, vast, ja pyritään vastaamaan komission toiveisiin. Roulons sous euh, une hystérie normative. No onhan meillä aikamoinen normatiivinen sääntelyhysteria tässä, jonka alle olemme hukku maassa kaikki vaan pyrkivät siihen, että voi sanoa, että on noudatettu sääntöjä. Ihan sama kuin tulokset katastrofaalisia, kunhan on noudatettu sääntöjä. Tästä meidän pitäisi päästä eteenpäin. Nyt päätämme tämän paneelin ja meillä on loppupaneeli kaksi esitystä. Kymmenen minuuttia kullekin, eikä yhtään menettä enempää, koska olemme vähän jäljessä. Tässä ensimmäinen puhuja on Rasimus May. Häntä hetki sitten jo kuulimmekin. Hän on kilpailualan neuvonantaja ja Public Banking Forum of Irelandin jäsen ja kansainvälisen pk-yritysten liiton perustaja. Tämän jälkeen kuulemme Remi Charrieta. Hän puhuu Euroopan investointipankkiryhmän puolesta ja Euroopan investointisäätiön puolesta. Olkaa hyvä, Mai. Yes, indeed. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, siitä, että annoitte meille mahdollisuuden sanoa muutaman sanan tänään. Tämä on ollut erittäin jännittävä iltapäivä. Ja täällä on puhuttu enemmän Irlannista kuin mistä muusta maasta mielessä. Mutta PK-yritykset ovat Irlannissa jääneet kyllä vähälle huomiolle useiden vuosien ajan ep rahoitus ja rahoitusvälineiden käyttö on erittäin rohkaiseva kuitenkin tässä suhteessa. Ja kaikki mitä olen kuullut tässä suhteessa on myöskin erittäin rohkaisevaa, mutta kun puhutaan Irlannista ja pyritään kehittämään pk niin meillä on valtavia ongelmia. Ja jotta ymmärtäisitte Irlannin taloutta, jos itse asiassa suorat ulkomaiset investoinnit poistettaisiin, monet sanovat, että me tarjoamme veroparatiiseja suurille yrityksille. Onko se nyt sitten näin vai ei, niin siitä me puhumme tänään. Se onkin aika paljon sanottu. <laughs> If, if... <laughs> Ça s'était beaucoup dit que l'Irlande était un paradis fiscal pour les multinationales hinta. Irlanti on monikansallisille yrityksille veroparatiisi, se on aika paljon sanottu. Minä en sitä nyt sanokaan, mutta monet sanovat niin. Haluaisin kuitenkin todeta niin, että jos nämä ulkomaiset suorat investoinnit poistetaan, niin Irlannin talous joutuu polvilleen. Ja Irlannin pankkimarkkinoiden rakenteen ja Saksan välinen ero on aivan valtava. Iranissa on nyt Kaksi ja puoli pilaripankkia. Meillä ei ole mitään julkista pankkitoimintaa eikä yhteisöpankkeja. Meillä on luottounioneja, jotka ovat kovin rajoitteisia. Ne eivät saa tarjota lainoja osakeyhtiöille, eivät pk-yrityksille. Siellä on myöskin rajoitteita sen suhteen, kuinka paljon voidaan investoida, eivätkä ne myönnä myöskään lainoja, asuntolainoja. Irlannin pankki kuplan sortuminen äh, aiheutti sosiaalitaloudelliselle yhteiskunnalle aivan valtavia vaurioita. Ja kun puhumme nyt näistä pilaripankkeista, niin olemme sanoneet, että no, nämä täytyy saada uudelleen jaloilleen. Joten mahdollistamme sen, että ne voivat vaatia kaikkein suurimmat korkot tulotasot pk-yrityksiltä. Mutta siitähän ei nyt ole tietysti hyötyä, se vie aivan meitä päinvastaiseen suuntaan. Ei se saa meidän mikroyrityksiämme tai pk-yrityksiämme nostettua ylöspäin. Ongelma on se, että me olemme erittäin pieni maa. Ja nämä kaksi ja puoli pilaripankkia on ihan uskomatonta, mitä ne tällä hetkellä tekevät. Ne sulkevat pk-yrityksiä päivittäin, satoja tuhansia pienyrityksiä, jopa sellaisissa tapauksissa, jossa alkuperäiset omistajat ovat tarjonneet lisärahaa kuin itse asiassa, äh, mitä nämä korppikotkan rahastot äh, tarjoavat. Kukaan ei pysty vastaamaan siihen, miksi pankit myyvät näitä yrityksiä meidän altamme pois ja mistä me saamme vaihtoehtoisrahoitusta. Jos voitaisiin mainita sen, mitä Transparency International kunnioitettu kansainvälinen järjestö on sanonut pankkimaailman rojahtamisesta Irlannissa. Siinä sanottiin, että juridinen korruptio on ollut siinä tärkeässä roolissa ja se on johtanut pankkikriisiin Irlannissa. Transparency International sanoo myös, että juridinen korruptio on monimuotoista. Ja kun vahvat ryhmät palvelevat omia etuja sen sijaan, että hoitaisivat julkisia etuja. Se on nimenomaan sen ongelman ydin, joka meillä Irlannissa on, ja siitä syystä esitin kysymyksen aiemmin siitä, mikä oli tämä Irlannin strateginen investointirahasto ja strateginen pankkikorporaatio. Sillä kaikki tämä raha ja ehdotettu raha ei suodatu läpi sinne, missä sitä tarvitaan pk-yrityksissä. Strateginen pankkiliitto äh, hoidetaan Aipen ja Irlannin pankin kautta. Ja pankki sektori hoitaa ikään kuin tällaista luottokartellia. On hyvin vähän sellaisia äh, tahoja, jotka eivät ole olleet asiakkaina näissä huonoissa pankeissa. Ja nyt heidän pitäisi saada tätä rahaa, jota Irlannin pankki ja AIP sitten jakavat. Strateginen investointirahasto Irlannissa saa varoja Euroopasta ja näiden varojen lainaminen eteenpäin kolmansille osapuolille tapahtuu, mutta ne taas vuorostaan lainaavat niitä 12-15 prosentin tasolla, jopa 20 prosentin korkotasolla. Eihän se nyt toimi. PK-yritykset Irlannissa maksavat varmasti kaikkein suurimpia kustannuksia Euroopassa, eivätkä ne missään tapauksessa ole niin varakkaita, että ne voivat maksaa 12, 15, 20 prosenttia korkoa. Toinenkin tapa on, mutta vaikuttaa siltä, että Irlannissa ei haluta puhua siitä. Se on se, että otetaan käyttöön yhteisöpankit, julkiset pankit. Se, mitä Saksassa tapahtuu, on oikein hienoa. Me tiedämme, että Saksassa yli 70 prosenttia taloudesta rahoitetaan julkisten ja yhteisöpankkien avulla. Se on aivan fantastista. Irlannissa 95 prosenttia rahoituksesta meni näiden kahden ja puolen pilarin pankin läpi. Ja kaikki muu on, on mennyt vararikkoon ahneuden vuoksi. Eli se, mitä on tänään kuultu, on ollut mielenkiintoista. Mutta me emme Irlannissa menesty. Meidän pk-sektorimme, mikroyrityssektorimme ei menesty, jollei ja ennen kuin saamme mukaan tällaisen yhteisön pankin. Ne luottounionit, joita meillä on jo mukana, voivat olla tässä suurena osana, mutta kysymys onkin siitä, että mitä varten menestykselliset hallitukset rajoittavat niiden toimintaa. Ne soveltavat erilaisia ehtoja samankaltaisiin transaktioihin. Se, mitä me haluaisimme tietää, Niin seuran tätä sen suhteen, mitä täällä on tänään puhuttu. Ehkäpä jokainen voisi auttaa meitä katsomaan Irlannin rakenneita ja rohkaista sitten oikeita tahoja ottamaan käyttöön matalakustannus lähestymistavan, joka sitten puolestaan tuo maaseutu Irlannille vaurautta. Ja se olisi oleellinen osa siinä, kun kehitetään omaa elinkeinoelämäämme. Me tarvitsemme sitä ja se täytyy nivouttaa siihen, mitä kaikki täällä Euroopassa tarjotte meille. Jos näin voidaan tehdä tulevaisuudessa, niin tulevaisuus näyttää aivan valoisalta. Mielelläni vastaan sitä kysymyksiin. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra Mai. Esittelitte pankkijärjestelmää, joka vaikuttaa siltä, että sillä on vaikeuksia antaa lainoja pk-yrityksille, että korot ovat liian korkeinta. Nyt kuulemme Remi Charrierta. Ehkä hän voi puheenvuorossaan kertoa meille, miten joustava järjestelmä on ja minkälainen tiettyjen maiden tilanne on. Mr. Chairman. Thank you and um, also thank you very much for giving. Kiitos. Eh, kiitos, että annoitte EIB-ryhmälle mahdollisuuden osallistua tähän. Minä olen eh, siis eh, Michamer ja työskentelen Euroopan investointipankissa ja 30 prosenttisesti komissiossa – EFS äh, rahastossa olen töissä äh, nimenomaan äh, ähm, näiden rahoitusinstrumenttien kanssa, jota komissio rahoittaa COSME, Horizon 2020 väline, EASY, EFSA tai niin kutsuttu Junckerin suunnitelma, EF ja ja IP-ryhmä e keskittyvät hyvin vahvasti PK-yrityksiin. Meillä on tutkimusryhmiä, jotka vähintään kaksi kertaa vuodessa käyvät läpi niitä ongelmia, mitä PK-yritykset kohtaavat yrittäessään saada rahoitusta. Lopputulokset ovat lähes aina samat. PK-yritykset kohtaavat ongelmia, kun ne haluavat saada lainaa pankiltaan, vaikka projekti olisi erittäin hyväkin. Mutta kun niillä ei ole takuita, niin on hyvin vaikeaa saada lainaa. Pääomapuolella me kaikki tiedämme, että pk-yritykset ovat alipääomitettuja, hieman lukuja kun puhumme äh, riskipääomasta, niin äh, vuosittain vuodessa äh, Euroopassa kerätään noin 4 miljardia euroa. Näin julkaisi pääomaryhmä. 50 miljardia se on muualla, eli viisi kertaa suurempi. Eli tämä on ongelma PK-yrityksille kerätä pääomaa ja saada lainoja. EIP-ryhmäpuolella, EIP-AF-puolella, me emme tee suoraan työtä eh, PK-yritysten kanssa, vaan epäsuorasti. Me työskentelemme kumppaneiden kanssa, joita olette täällä juuri kuulleet, eli kehityspankit, eh, liikepankit, eh, luottolaitokset. Me, meillä on erittäin hyvää yhteistyötä, mitä me tarvitsemmekin että me voimme hyödyntää näitä rahoitusvälineitä tai viedä niitä eteenpäin. Rahoitus, EIPn rahoitus 2005 oli 28 miljardia euroa pk-yrityksille, 240 000 pk-yritystä sai tätä ja ne työllistävät yli 5 miljoonaa ihmistä yhteensä. Mitä tulee rahoitusvälineisiin, niin äh, täytyy myöntää, että rahoitusvälineet PK-yrityksille toimivat erittäin hyvin. Ongelma on tällä hetkellä se, että meillä ei ole tarpeeksi rahaa budjetissa kuin se, että olisi liikaa projekteja. Tämä koskee myös Kosmea. Ja Kosmehan äh, on kohdennettu riski PK-yrityksille PK-yrityksille, jotka todellakin joutuvat eh, ponnistelemaan saadakseen lainoja, voivat sen kautta saada lainan. Jofinne eh, eh, on innovatiivisten Innofin on innovaatioita tukeva ohjelma, koska tätä kautta voidaan luoda työpaikkaa. Noin 500 PK-yritystä on todennäköisesti juuri nyt saanut juuri lainan tällaisen välineen tukemana. Eli kyllä se on merkittävää. Ja sitten Junker-suunnitelma. Yhdeksän kuukauden jälkeen ESIR, noin 36 kuukautta sen jälkeen, EIP-ryhmä on ryhtynyt toimiin, jonka pitäisi kattaa 82 miljoonaa miljardia. Ja mitä tulee PK-yrityksille, Juncker-suunnitelman tai esirin tämä PK-osio, voimme helposti sanoa, että se viedään täytäntöön vuotta etuajassa. Tässä PK-osiossa meillä on nyt 26 maassa 28 maasta toimintaa. Ainoastaan Malta ja Kypros puuttuvat. Toivon mukaan tänä vuonna nekin saadaan katettua. Irlannissa eh, Irlannin keskuspankki hyötyy tästä ja sitten se voi sitä kautta rahoittaa PK-yrityksiä. Tämä pitäisi olla 100, no noin, noin 70 000 pk-yritystä tulee saamaan tätä apua, eikä tämä tähän pääty. Ja kiitos komission tuen, me voimme nostattaa tätä lukua. Meillä on myös yli 70 välittäjän kanssa takuutoimia ja yli 60 pääomarahaston kanssa. Voisi luulla, että tyyppisesti samat maat saisivat aina tukea, Espanja, Italia, Ranska, Iso-Britannia, mutta ei, jos katsotaan näitä per asukas, niin Slovenia, Viro ja Luxemburg saavat eniten tukea tällä hetkellä. Tarpeita on vielä paljon, varsinkin pääoma-alueella ja makrotalouden alueella, joten yhdessä komission ja EIPn kanssa – yritämme nyt luoda uusia välineitä esirin alla, varsinkin liittyen pääomaan ja toisia, jotka liittyvät makrotalouteen. On myös muita EUn välineitä, jotka tulevat markkinoille pian. Esimerkiksi kulttu- pk-yritys- ja kulttuurisektorille. SMI-puoli toimii hyvin ja tämä puiteasetus ei, se on ihan totta, aina ole se kaikkein helpoin, mutta miksi me haluamme, että pankki raportoi esimerkiksi PK-yrityksen postinumeron äh, ja osoitteen, tarvitsemmeko sitä? Mutta äh, silloin kun lähdetään tekemään tarkastuksia, niin voidaan lähteä näinkin yksityiskohtaisesti toimimaan. Tiedän, että on hankalaa, että pankit joutuvat raportoimaan kaiken tämän. Perusrahoitusvälineet PK-yrityksille. Siinä komissio tapaa ja yhdessä me yritämme identifioida markkinoiden aukot ja luoda uusia politi- poliitikkoja. Aloitamme PK-yrityksistä. Pankki sanoo, no en nyt oikein ymmärrä teidän bisnestänne, enkä minä oikein ymmärrä. Ja millä tavalla tässä toimitaan. Joten sen vuoksi pankit esimerkiksi vaativat äh, yrittäjän taloa vakuudeksi. Eli nämä jaetut äh, hallintavälineet on jaettu ESIF äh, ja rakennerahastojen välillä. Ne ovat monimutkaisempia täytäntöönpanna. Ja on hyvin vaikeaa muuttaa niitä rahoitusvälineeksi. Me olemme yrittäneet sitä muutamilla alueilla, muun muassa Ranskassa. Siellä se toimii nyt kohtuullisen hyvin, mutta asetus ei ole helppo. Kaiken kaikkiaan johtopäätöksenä voisin sanoa, että rahoitusvälineet ovat hyvin hyödyllisiä. Katsokaapa nyt, miten paljon pankit ja rahoituslaitokset sitä haluavat. Eli yksi euro julkista rahaa luo 15-20 euroa lainaa. Ja silloin kun se annetaan lainoja, niin se merkitsee investointeja ja työllisyyttä. Joten tämä on mielestäni tärkeää. Kiitos. Merci, Merci pour pour ce témoignage. Donc nous arrivons au terme de cette audition. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Olemme pääsemässä nyt aivan kuulemisemme loppuun ja haluaisin pyytää vielä, että Kardia Savalia ja niin Riada vetäisivät yhteen nämä esitykset. Et de conclure. Ja päättävät tämän erittäin kiinnostavan kuulemistilaisuuden, joka koski sitä, onko EU nyt tavoitteidensa tasalla, kun se pyrkii varmistamaan pk-yritysten rahoitukseen, jotta voitaisiin luoda työllisyyttä ja saada aikaan kasvua. Muchas gracias, presidente. Suuret kiitokset puheenjohtaja, suuret kiitokset kaikille puheenvuoron käyttäjille. Tämän kuulemisen tarkoituksena oli kuulla kaikkia niitä, jotka ovat mukana rahoitusvälineiden hallinnassa ja kuinka voisimme auttaa pk yritysten rahoit- ehdotusta. En varmaankaan mitään johtopäätelmiä tästä voi sanoa, mutta täällä on ollut sanoja, jotka ovat kuuluneet moneen kertaan tässä keskustelussa, eivätkä ainoastaan rahoitusvälineen keskustelussa niitä sanoja kuulla, vaan eilen kun puhuimme rahoitusvälineiden uudistuksista, niin kuulimme samoista sanoista. Ja kun työstimme täällä investointisuunnitelmasta, niin samat sanat kuuluvat täälläkin, joustavuus, yksinkertaistaminen ja lisäarvo näitä on kuultu. On totta, että tilanne on parantunut, kun viime kaudella työstimme rahoitusvälineitä. Nämä kolme sanaa olivat jo silloin pyörimässä keskustelussa. On totta, että yksinkertaistamisen alalla on päästy eteenpäin. Ja sen ansiosta myös rahoitusvälineiden lisäarvo on tänä päivänä suurempi. Kuulimme täällä lukujakin, jotka osoittavat, että rahoitusvälineiden käyttö kyllä toimii, mutta on, on totta, että jos yksinkertaistamista vielä voidaan lisätä ja jos voidaan määritellä rahoitusvälineet paremmin, niin että saisimme todellista lisäarvoa. Ja lisäksi vielä että saadaan mukaan tämä joustavuus, josta puhumme, ja täällä Euroopan tasollahan ei määritellä, mutta ne pitää soveltaa kentällä, niin luultavasti kaikki nämä luvut, joita olemme kuulleet Euroopan komissiolta ja Euroopan investointipankilta ja investointirahastolta, niin kyllä nämä luvut tulevat vielä paranemaan. Panemme tämän kaiken merkille ja nyt työstämme rahoituskehyksen uudistamista rahoitusvälineiden osalta ja hyvin tarkkaan panaudemme myös varainhoitoasetuksen uudistuksiin, joten varmastikin tapaamme vielä lähikuukausina ja voimme mennä vielä yksityiskohtiin. Nythän me kävimme vähän tällaisen pintaliidon tässä ja otimme esille ongelmat ja mahdolliset ratkaisumallit, mutta nyt on mentävä vielä yksityiskohtiin ja katsoa, kuinka saamme kaiken tämän äh, näkymään asetuksena ja politiikkana niin, että, että rahoitusvälineillä todella päästään näihin tavoitteisiin vielä tehokkaammin. Kiitoksia. Kermagat, I'd like to thank uh, Gardia Rubio. Haluan kiittää Gardia Zabal Rubiota siitä, että on mukana järjestämässä tätä tilaisuutta. Ja tietysti puheenjohtaja Ahtyitä. Pari asiaa vielä. Haluan selventää myös sitä, mitä tässä viimeinen puhuja sanoi Bank of Irelandista mutta tämä kyllä sai vereni kiehumaan, koska itse asiassa sen lainan antokapasiteetti ja sen äh, toimintatapa menneisyydessä on ollut aivan kammottava. Ja sehän piti vastata Iranin hallitukselle. Tästä sillä oli tällainen kiertävä lainausjärjestelmä käytössä. Se ei edes lainannut uutta rahaa, vaan vain pyöritti vanhaa. Joten se on tehty valtavia tuhoja liikepankkipuolella ja meidän täytyy ehdottomasti keskittyä siihen, että tämän tulee toimia pk-yrityksille ja mikroyrityksille. Ei tässä ole tavoitteena se, että liikepankkeja pönkitetään, jotka saavat valtavasti rahaa muutenkin. Tämä on työllisyyttä varten ja se meidän tavoitteemme varmasti kaikki olemme samaa mieltä. Siitä on hienoa, että siitä olemme samaa mieltä. On tämä menettelyn yksinkertaistaminen, enkä näe miksi me emme voisi tehdä näin MAFn puitteissa, koska Mik, miksi odottaa vuoteen 2020, kun se voidaan käynnistää jo nyt? Ja tämä alhaalta ylöspäin etenemistapa mielestäni myöskin erittäin hyvä. Ja se todellakin toimii silloin, kun meillä on nämä avainsidosryhmät alhaalla. Ja tämä oli erittäin hieno asia, että se toimii hyvin ja on tietysti monia asioita, jotka eivät toimi. Opi myös sen, että kyllä minun täytyy tästä asiasta lukea vielä paljon ja käydä keskustelua muiden maiden kanssa, katsoa mitä on hyviä käytänteitä ja millä tavalla niitä voidaan jakaa. Joten en nyt pidä täällä sen kauempaa, koska tässä ohjelma jatkuu, mutta haluan kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä. Hyvää, mukavaa iltaa kaikille. Je, je m'associe Kiitoksia, voin yhtyä näihin kiitoksiin, jotka täällä juuri kuulimme. Haluaisin erityisesti kiittää Gardia Zaval Ruviela ja Ni Riada, kollegoita, jotka toivoivat, että tämä kuulemistilaisuus järjestettäisiin Kosken pekoritysten rahoitusta. Täällä on paljon puhuttu yksinkertaistamisesta. Mehän olemme parlamentin jäseniä, ehkä meidän itsemmekin, silloin kun laadimme sääntelytekstejä ja direktiivejä. Ehkä meidänkin kannattaisi hieman vapiseviin käsin tätä lainsäädäntöä antaa, koska joskus voi olla, että meitä epäillään ristiriidoista. Joten yritetään olla johdonmukaisia. Kiitoksia kaikille, kiitoksia kutsuvieraille ja, ja puhujille. Tänään halusimme vahvasti ilmaista uskomme pk-yrityksiin.